Excellencies. Hyvät naiset ja herrat. I hope it works. Excellencies, ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat. Tervetuloa tähän tähän maailmankonferenssiin, globaali Jean Monnet ja ECSA 2010 maailmankonferenssi. Pyytäisin teitä hiljenemään siksi, kun Natalie Nicole avaa tämän saamme musikaalisen avauksen tähän konferenssiin. Hänellä on, Natali, sulla on upea ääni ja hän tulkitsee meille Oodin ilolle. Natali Niko, olkaa hyvä. Mrs. Natalie Niko, haluaisin lämpimästi kiittää teistä tästä upeasta musikaalisesta hetkestä päivän avaukseksi. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin lausua tervetulleeksi tänne komission puheenjohtajan. Arvoisa puheenjohtaja johtaja. Monista aikaisemmista Jean Monnet-konferensseista tiedän, että täällä on aina arvostettu sitä, että olette valmis tapaamaan Jean Monnet-yhteisön ja olette valmis keskustelemaan kanssamme, jakamaan mielipiteitäne kanssamme. Ja tämä on todella kunnia meille, että olette täällä. Ja vielä kerran nyt meillä on kaikilla todellakin mahdollisuus kuulla teidän näkemyksiänne Lissabonin sopimuksesta ja sen täytäntöönpanosta. Arvoisa puheenjohtaja, olkaa hyvä. Kiitokset ja kiitokset ja näistä ystävällistä avaussanoista. Hyvä Andrulla. On todellakin suuri ilo saada olla täällä parissanne. On suuri ilo saada olla kaikkien ympäri maailmaa työskentelevien Jean Monnet-professorien parissa. Ja on hienoa saada olla täällä Euroopan parlamentissa. Kuten tiedätte, Euroopan komissio arvostaa suuresti akateemista työtänne ja läsnäoloanne julkisuudessa. Jean Monnet-verkosto on laajin tietoverkosto, tietopohjainen verkosto, joka käsittelee eurooppalaisia kysymyksiä – Tällä verkostolla on suunnatonta asiantuntemusta. Olette levinneet 62 maahan, olette viidellä mantereella aktiivisia ja huolehditte omalta osasta, osaltanne Euroopan unionin näkyvyydestä. Samanaikaisesti olette myöskin riippumattomia. Olette kriittinen ääni toisinaan. Ja juuri siksi teidän näkemyksiänne arvostetaan ja siksi te olette paras väline populistisia iskuja ja väärin tulkintoja vastaan. Pyytäisin teitä kaikkia olemaan yhteydessä Euroopan komission. Tietysti aina muistaen akateemisen riippumattomuutenne, mutta olemme sellaisessa vaiheessa, jossa tarvitsemme riippo, riippumatonta näkemystä asioista tällaisessa vaikeassakin tilanteessa. European Policy Advisors toimisto on taho, joka tekee tiivistä yhteistyötä kanssani. Jean-Claude Thibault johtaa tätä tahoa. Hän on täällä parissamme tänään. Ja uskoisin, että tämä on hyvin kätevä väline, jolla te pystytte välittämään omia näkemyksiämme eurooppalaisesta poliittisesta, toiminnasta meille komission. Jos käymme läpi joitakin prioriteettiosa-alueita. Viime vuonna puhuimme siitä, kuinka taloudellinen kriisi muuttaa maailmaa puhuin siitä, kuinka tärkeää on rakentaa poliittisempaa Eurooppaa ja vetosin jäsenvaltioihin, jotta he ymmärtäisivät paremmin keskinäisriippuvuutensa ja sitoutuisivat tiiviimmin työhönsä eurooppalaisella tasolla. On totta, me olemme luomassa tällä hetkellä todellakin poliittisempaa Eurooppaa ja Lissabonin sopimus omalta osaltaan voi tähän vaikuttaa ja vaikuttaa jo nyt tähän. Ja haluaisinkin tässä konferenssissa kertoa teille joitakin omia ajatuksiani tästä. Tätä tarkastelen tietysti komission näkökulmasta ja omasta näkökulmastani, näkökulmasta ajattelen sitä, mitä toimielimissä me tapahtuu parhaillaan. Kuten tiedätte, niin talous- ja rahoituskriisi ei ole vielä ohi, ja haluaisinkin sanoa pari sanaa komission aloitteista pyrkiä vahvistamaan eurooppalaista taloushallintoa. Näette, että jäsenvaltiot sitoutuvat poliittisesti työhön myöskin huomattavasti vahvemmin kuin ennen poliittisella tasolla. Ensin Lissabonin sopimuksesta – minun on turha, turha tässä ryhtyä kertomaan teille Lissabonin sopimuksen sisällöistä. Olette kyllä aivan riittävän pätevä yleisö, jo, niin että minun ei tarvitse todellakaan toistaa näitä sisällöllisiä kysymyksiä. Eurooppa on aina ollut enemmän kuin puhdas, puhdas markkinapaikka. Se on ollut vahvin poliittinen yhteisö, vahva arvojen yhteisö ja yhteistyön alue. Ja tämän edistyksen lähtökohtana on ollut tuo yhteisönäkökulma, vahvat toimielimet, komissio, joka pystyy täytäntöön panemaan sellaista politiikkaa, joka kiinnostaa kaikkia Eurooppa, eurooppalaisia. Nyt visionääriset päättäjät pystyivät sitten luomaan tämän sopimuksen, joka selvästi käänsi sivun Euroopan historiassa askeleen, siirrymme askeleen eteenpäin. Aivan selvästi näin hallitusten välisyys, hallituksen välisyyttä pidettiin voikkana. Jos, jos katsomme sopimusta, sen kirjainta, niin, niin näette, että Lissabonin sopimuksessa on enemmän yhteisöllisyyttä, ei suinkaan vähemmän. Lissabonin sopimus vahvistaa kaikkia toimielimiä, se luo johdonmukaisuutta ja luo legitimiteettiä päätöksenteollemme. Lähestulkoon kaikki päätökset hoidetaan nykyään yhteispäätösmenettelyssä, oikeus- ja sisäasioissa esimerkiksi ollaan siirtymässä siirtymässä pois määräenemmistöpäätöksistä. Kuinka ihmeessä kukaan nykypäivänä voi väittää, että määräenemmistöpäätökset tarkoittaisivat hallitusten vahvempaa hallitusten välisyyttä? Miten ihmeessä se, että kansalaisillamme on mahdollisuus aktiivisemmin vaikuttaa työhömme, miten se voi tarkoittaa vahvempaa hallitusten välisyyttä? Komission, komission tehtäviä mahdollisuuksia on vahvistettu, komissiolla on uusia toimivaltuuksia, erityisesti talous- ja valuuttaunionin puolella ja ulkosuhdepuolella. Niin Euroopalla on myöskin uudet kasvot ulkosuhteissa varapuheenjohtaja ja korkea ulkosuhdeedustajamme. Ja näin pystytään välttämään päällekkäisyyksiä ja väärinkäsityksiä. Näin näin ulkosuhteemme selkeytyvät, meillä on myöskin selkeämmät välineet, pystymme paremmin kehittämään politiikkoja ja täytäntöön panemaan niitä. Nyt nyt, se, nyt on yhteen henkilöön henkilöity se, mikä aikaisemmin jaettiin komissio, komission jäsenen ja <clears throat> yleisten asioiden neuvoston puheenjohtajan välillä. Näin Euroopan unionin kuva ulospäin on selkeytynyt. Lisäksi meillä on uusi pysyvä Euroopan neuvoston puheenjohtaja, joka myöskin vahvistaa Euroopan unionin toimintaa johtuen siitä, että näin johdonmukaisuus, jatkuvuus pystytään takaamaan paremmin ja selkeää johtajuutta on nähtävissä. Aivan varmasti näin pystytään vahvistamaan eurooppalaista hanketta ja näin pystytään vahvistamaan toimielinten välistä yhteistyötä. Haluaisin nyt kertoa hieman kokemuksistani kuluneen kuuden vuoden ajalta tehtävässäni. Jos instituutiot kunnioittavat toimivaltuuksia, Samian toimivaltuuksia mandaattian, niin näin pystytään pystytään rajoittamaan nationalististen, sovinististen, <clears throat> paikallisten ja kansallisten johtajien toimintaa. On selkeää, että haluamme eurooppalaisempaa lähestymistapaa, yhteisöllisyyttä, yhteisiä eurooppalaisia hankkeita. Tällaistahan tämän pitäisi olla, sillä jos ajattelemme kaikkien instituutioiden välistä yhteistyötä. Aivan varmasti tällä yhteistyöllä pääsemme paljon eteenpäin. Ja arvoisa puheenjohtaja, siksi haluaisin käsitellä hieman sitä, miksi jotkut ovat tulkinneet Lissabonin sopimusta väärin. Euroopan unioni Lissabonin sopimuksen jälkeen on antanut mahdollisuudet poliittiselle tahdolle. Ilman poliittista tahtoa poliittiset instituutiot eivät pysty mihinkään. Lissabonin sopimuksen jälkeen sanotaan, että Eurooppa on vahvempi, demokraattisempi, tehokkaampi ja näkyvämpi. Näkyvämpi Eurooppa globaalisti. Lissabonin sopimus selkeästi on yksi virstanpylväs kohti tiiviimpää Euroopan unionia, aivan samoin kuin sen edeltäjäsopimuksetkin ovat olleet omalta osaltaan rakentamassa sitä tiiviimpää Eurooppaa. Jäsenvaltioiden keskinäisriippuvuus vahvistuu tietysti tässä prosessissa ja näin pääsenkin eteenpäin. Komissio ehdottaa vahvempaa eurooppalaista taloushallintoa. Tällainen liike on todella olennainen tässä vaiheessa koska luottamus eurooppalaisiin talouksiin ja euroon on kärsinyt johtuen viime aikaista tapahtumista. Ilman luottamusta ei ole kasvua, ilman kasvua ei päästä kriisistä ulos, ei sijoituksia, ei työpaikkoja, ei vaurautta Euroopan kansalaisille. Luottamus on kärsinyt johtuen äh, Kreikan kriisistä, se on selvää. Mutta miksi, miksi julkisen hallinnon rapautuminen osittain on syytä sitä, kun on pyritty vaikuttamaan talouskriisiin, mutta kyse on myöskin siitä, että me emme ole onnistuneet kasvun aikana rajoittamaan valtioiden luotonottoa. Ja aivan selvästi markkinoilla toimivat tahot etsivät töitään, pyrkivät, pyrkivät hyötymään näistä korkeista, korkeasta velkaantumisen tasosta valtiotasolla – ja mielestäni tässä kyllä tulkitaan väärin todellisuutta, jos sanotaan, ettäkö kyse olisi vain keinottelijoiden toiminnasta, tai kun väitettäisiin, että tämä johtuu siitä, että rakenneuudistuksia ei ole tehty ajoissa. No on selvää tietysti, että joitakin rakenneuudistuksia olisi tarvittu, vakaus- ja kasvusopimusta ei ole kunnioitettu, eikä myöskään niitä taloudellisen vakauden periaatteita, joita pitäisi kunnioittaa. No, kriisi näyttää sen, että selkeästi talouskuri ei ole pitänyt ja on selvää, että toisaalta meillä on myöskin hyvin selkeät säännöt sille, että mitä tehdään, jos sopimuksia ei kunnioiteta. Jos ajatellaan pankkikriisiä, Tuo luottamuksen romahtaminen näytti selkeästi sen, kuinka keskinäisriippuvaisia eurooppalaiset taloudet ovat ja kuinka merkittävästi yhden valtion toiminta voi vaikuttaa koko euroalueeseen, voi vaikuttaa koko Eurooppaan, globaaleihin markkinoihin. Jos joku tarvitsee vielä todisteita keskinäisriippuvuudesta, niin nyt se on nähtävissä selkeästi Euroopassa ja globaaleilla markkinoilla. Tämä oli todella vahva ja jopa dramaattinen näyttö siitä, kuinka keskinäisriippuvaisia olemme. Ja siksi meidän täytyy toimia euroalueella ja myöskin tietysti kaiken 27 jäsenvaltion kesken Euroopan unionissa. Nyt on korkea aika vahvistaa tuota eetä, emu lyhenteissä. Täytyy huolehtia siitä, että pystymme torjumaan ne heikkoudet, joita ämmässä vielä esiintyy. Kuten olen sanonut, niin valuuttaunioni ei ole mahdollinen ilman talousunionia. 7. toukokuuta 2008, kun esittelimme, esitimme euron ensimmäisen kymmenen vuoden raportin, niin silloin sanoimme hyvin selkeästi, että euro on ollut menestys. Mutta jotta se jatkaa kulkuaan menestyksen tiellä, niin tarvitsemme vahvempaa taloudellista koordinointia, vahvempaa taloushallintoa Euroopan unionissa. Ja meidän täytyy myöskin tehokkaammin puuttua epätasapainotilanteisiin euroalueella. Pari vuotta myöhemmin, kaksi vuotta myöhemmin, uskoakseni, jäsenvaltiot sitten joutuvat toteamaan, että näin on. Eli mitä me teille ehdotamme? Ensinnäkin ehdotamme että vakaus- ja kasvusopimuksen periaatetta todellakin kunnioitetaan. Esimerkiksi jäsenvaltioiden budjetteja pitäisi vertaisarviointiin arvioinnin mukaisesti arvioida aikaisemmin kuin tähän mennessä. Tämä mahdollistaisi, että jäsenvaltiot kunnioittaisivat sääntöjä paremmin. Vaikka jäsenvaltiot sanoisivat, että tämä rikkoo suvereenisuusperiaatetta vastaan. No, tässä ei pidetä mielessä todellisuutta, realiteetteja. Realiteettihan on se, että yhden jäsenvaltion tekemä päätös vaikuttaa suoraan toisen jäsenvaltion päätöksiin ja toimintaan ja tilanteeseen. Ja kuten Lissabonin sopimuksessa tunnustetaan, niin yhden, yhden jäsenvaltion talouspolitiikka ei ole vain kansallisen edun mukainen kysymys, vaan kyse on todellakin eurooppalaisesta kysymyksestä. Ja siksi Siksi onkin paikallaan, paikallaan, että hallitukset valmistellessaan talousarvioitaan ovat yhteydessä muiden valtioiden hallituksiin, koska yhden valtion talousarvio vaikuttaa koko euroalueelle, vaikuttaa myöskin euroalueen ulkopuolella. Mielenkiintoista onkin nähdä, mitenkä jotkin kansalliset poliitikot reagoivat johonkin sellaiseen, joka on peräisin, jolla on ihan selkeä talonpoikaisjärki pohjana. Jos ajatellaan, että tarvitaan talouskriisi ennen kuin sitten päätöksiä tehdään Saksan liittopäivillä taikka Ranskan parlamentissa. Eli on kyllä todella paikallaan toimielin politi- poliittisesti ajatellen ja muutenkin on järkevää, että vertaisarviointia tehdään Euroopan unionissa. Jos katsotaan sitten poliitikkoja, miten rakennetaan, rakennetaan Eurooppaa, joka luo älykästä, kestävää kasvua. Jo tähän päivään mennessä olemme odottaneet Lissabonin kertomuksia keväällä ja syksyllä sitten vakaus- ja kasvutuloksia. Tässä ei ole mitään järkeä. Meidän pitäisi tutkia poliitikkoja ja niiden vaikutuksia ja tutkia niiden talousarviovaikutuksia samanaikaisesti ja taloudellista kurinpitoa samanaikaisesti. Meidän täytyy huolehtia siitä, että taloushallinto yhdistyy poliittiseen päätöksentekoon, sillä on selvää, selvää että kriisin pohjalla on, kriisin lähtökohdat ovat merkittävät epätasapainotilat taloudessa. Ja siksi on tärkeää, että vakaus- ja kasvusopimus ei katso vain mikrotaloudellisia elementtejä, vaan myöskin seuraa tarkkaan rakenneuudistusprosesseja ja muita ulkosuhdeelementtejä. Me emme voi luoda sellaista eurooppalaista talouspolitiikkaa, joka on pirstaloitunutta. Emme voi kuvitella, että olla niin kuin eläisimme jossain muussa maailmassa eriössä tyhjiössä muusta maailmasta ja eriössä muista talouksista. Kyse ei ole suinkaan siitä, että olemme ottamassa haltuumme jäsenvaltioiden verojärjestelmät ja olisimme purkamassa niiden riippumattomuutta suvereniteettia, vaan haluamme, että jäsenvaltiot pystyvät hyötymään mahdollisimman varhaisesta, eh, varhaisesta arvioinnista ja suunnittelusta. Ja on selvää, että jos eh, ei, jos korjaavat toimenpiteet eivät auta, niin sitten täytyy ryhtyä sanktioimaan. No ihmiset eivät pidä sanktioista, no sanotaan sitten, että kutsutaan niitä vaikka kannustimiksi sääntöjen noudattamiseen. Me tarvitsemme uskottavuutta säännöillemme. Jos emme, jos kukaan ei usko sääntöihimme, niin ei niitä sitten kunnioitetakaan. On selvää tietysti, että lähtökohta ole se, että sanktioita ryhdytään välittömästi soveltamaan, vaan haluamme kannustaa jäsenvaltioita siihen, siihen, että he toimivat niin, että eivät sitten joudu kohtaamaan näitä sanktioita. Haluaisin puhua nyt ihan selkokieltä. Ei, ei suinkaan ei suinkaan ole mitään järkeä siinä, että lähdetään purkamaan jäsenvaltion omaa talousvastuuta, erityisesti silloin, kun jäsenvaltio on hankalassa jamassa, vaan meidän pitää katsoa sitä, kuinka seuraavissa talousarvioissa, vuonna 2013, kuinka niiden tuon vuoden talousarvioissa pystytään selvittämään se, että mitenkä sääntöjä kunnioitetaan ja mitenkä rahaa käytetään. Tietysti ennakoiva toiminta on parempaa kuin korjaavuus, mutta jos korjaavuus ei, korjaaminen ei riitä, niin sitten Euroopan unionilla pitää olla asianmukaiset välineet, jotta pystytään välittömästi ryhtymään toimiin. Meidän pitää pystyä välittömästi puuttumaan kriisitilanteeseen, jos ennaltaehkäisy ja korjaavuus ei eivät ole onnistuneet tehtävissään. Ja siksipä komissio ehdottaakin pysyvää ja vakaata puitteistoa kriisihallintoa varten. Yksi näistä viimeisistä asiakirjoista, jotka tässä kolmen kuukauden kuluessa olemme julkaisseet, on yksi niistä, joita olemme antaneet pohdittavaksi eh, pohdinnan pohjaksi. Niin on selvää, että meitä on kritisoitu ja sanottu, että tässä kiinnitetään vain huomiota Kreikkaan. No totta tietysti on, että olemme kovasti tehneet töitä Kreikan parissa. Ja sitten tuo 120 miljardin luototakut Kreikalle on, tämä kaikki on tietysti vaikuttanut, vaikuttanut vahvasti euroalueen tilanteeseen ja olen ylpeä komission roolista tässä. Tämä on yksi valtavimpia kriisejä, joihin Euroopan unioni koskaan on kohdannut. Monet ovat sitä mieltä, että tämä on kaikista vakavin kriisi. Tämä oli todellinen testi. Tässä testattiin sääntöjä, sopimuksia ja periaatteita. Ja samalla testattiin myöskin yhteisvastuuperiaatetta. Kriisi ei ole vielä ohi ja me etsimme vieläkin parasta tietä ulos kriisistä, mutta mikä on selvää? Oikean tien löytäminen on paljon helpompaa nyt, kun meillä on Lissabonin sopimus ja palaan takaisin tämän päivän pääaiheeseen. Tosiseikkahan on se, että ilman innovaatioita, erityisesti jos katsomme uutta artiklasta 36, ilman tuota artiklaa me emme olisi pystyneet tekemään ehdotuksia näiksi uusiksi säännöiksi taloushallintoa varten, josta juuri puhuin. Tämä perustuu artiklaan 136 siltä pohjalta. Komissio tulee tekemään joukon ehdotuksia, joissa täysin sopimuksia kunnioittain vahvistetaan euroalueen hallintoa ja Euroopan unionin hallintoa tämä olisi ollut huomattavasti vaikeampaa, kuten varmasti juristit joukossa nyt ymmärtävät, että tämä olisi ollut mahdollista, jos oikeusperusta ei olisi ollut. Mutta toisinaan oikeusperusta yksin ei riitä, tarvitaan myöskin poliittista tahtoa, poliittista halua. Jäsenvaltioiden täytyy olla mukana tässä prosessissa. Ja uskoisin, että tänä päivänä olemme lähempänä tuota tavoitetta kuin koskaan aikaisemmin, koska me tiedän ja monet teistä tiedätte tutkimustenne pohjalta, ja eurooppalaisen integraatio- ja historian pohjalta, että tällaisissa tilanteissa, kriisitilanteissa yleensä Euroopan yhteisö tai Euroopan unioni on löytänyt ne voimavarat, joilla se pystyy sitten toimimaan ja ottamaan askeleen eteenpäin eurooppalaisessa hankkeessaan. Hyvät naiset ja herrat, Huolimatta niistä parannuksista, joita nyt Lissabonin sopimuksessa on, niin tämä on silti hyvin vaikeata aikaa Euroopan unionille ja koko maailmalle ja olemme todellisen historiallisen haasteen edes keskiössä. Meidän täytyy pystyä torjumaan niitä pelkoja, joita kansalaisilla on vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Kyse on peloista, jotka saattavat aiheuttaa reaktioita. Emmekä saa unohtaa, että tällaisina aikoina tällaisina aikoina populismi, muukalaisviha, sovinismi, valtaavat Eurooppaa. Näin on käynyt menneisyydessä, niin voi käydä nykypäivänäkin. Joten siksi me tarvitsemme johtajuutta kaikilla tasoilla, niin että puhumme Euroopan puolesta ja yritämme vähintäänkin huolehtia siitä, että Eurooppa toimii rationaalisesti kaikkien näkökulmasta. Yritin kuvailla teille tässä joitakin uusia välineitä, joilla pääsemme eteenpäin. Kerroin teille avainhaasteista, haasteista, joita meillä on ja Euroopan unionin toimielimet pyrkivät jo vastaamaan näihin haasteisiin. No, jos minulla olisi ollut vielä hieman enemmän aikaa, niin olisin voinut kertoa teille vielä joistakin toimielinten omista sisäistä haasteista, mutta tiedän, että konferenssilla on tiukka aikataulu ja te keskitytte nyt näihin kysymyksiin. Yksi asia kuitenkin on täysin selvä. Jos nyt käytämme näitä uusia välineitä parhaalla mahdollisella tavalla, niin näin Tämä vaatii tuolla ennakoimatonta, aivan uudenlaista intellektuaalista ponnistusta. Meidän täytyy pystyä puuttumaan näihin kysymyksiin innovatiivisesti. Me tarvitsemme rakentavia ajatuksia, joilla pystymme kehittämään tulevaa politiikkaamme. Ja uskoisin, että Jean Monnet-politiikka on vahvasti tässä mukana. Sieltä varmasti löytyy uusia ajatuksia Euroopalle. Olen aivan varma siitä, että teidän apuanne, apuanne tarvitsemme, jotta pystymme vastaamaan haasteisiimme. Tarvitsemme innovatiivisia välineitä, mutta myöskin realistista politiikkaa. Sillä meidän täytyy voittaa tämä ajatusten taistelu. Olemme olemme todellakin sellaisessa tilanteessa, jossa tämä ajatusten taistelu on siirtymässä todella kriittiseen vaiheeseen. Kyse on tilanteesta, jossa jos Euroopan unioni ei pääse eteenpäin, niin saattaa olla, että se häviää lopullisesti. Ei kyse ei suinkaan ole siitä, että samasta asiasta kuin polkupyörällä oppii ajamaan, niin se muista aina. Ei. Minä uskon, että nykyisten sopimusten pohjalta pystymme jo paljon, mutta kuitenkin tarvitaan vielä joitakin ratkaisevan tärkeitä päätöksiä Euroopan unionia varten. Ja silloin tarvitsemme niiden tukea, jotka pystyvät luomaan uusia ajatuksia. Nykyinen kriisi vaatii pikaisia, tehokkaita toimenpiteitä. Kaikki tietävät tämän. Ennen kaikkea vaaditaan jäsennellympää eurooppalaista vastausta näille haasteille. Meidän täytyy reagoida rakentavasti myöskin kritiikkiin. Vuosi sitten puhuin teille, puhuin tuosta älyllisestä pessimismistä. Maailma on täynnä kasandroja, pessimistejä. Ja toisinaan en, englanninkielisessä kirjallisuudessa on paljon tällaista, jota nyt kutsuisin nimellä wishful thinking, mutta ei siitä kyse ole. Euro tulee menestymään ja euro tulee menestymään, koska koska se on niin keskinäinen osa eurooppalaista integraatiota. Tätä tarvitaan poliittisten hankkeiden lisäksi. Ja siksi olen todella vakuuntunut siitä, että euron yhtenäisyys on yksi merkittävimpiä tekijöitä Euroopan unionissa. Me pystymme muuttamaan nämä haasteet mahdollisuuksiksi vain, jos toimimme yhdessä, reagoimme välittömästi ja pikaisesti, emmekä saa missään tapauksessa unohtaa niitä arvoja, joita olemme kunnioittaneet viimeisen 50 vuoden ajan. Nuo arvot ovat tällä hetkellä vielä tärkeämpiä kuin koskaan aikaisemmin. Teillä on merkittävä rooli tässä. Teiltä löytyy asiantuntemusta, riippumattomuutta auttaa meitä Ja tämä on yksi niitä monia syitä, miksi haluamme tukea Jean Monnet-verkostoa. Haluan eh, vahvistaa tätä ohjelmaa tulevina vuosina. Hyvät naiset ja herrat, tämän vuoden Jean Monnet konferenssi on akateemisen maailman lisäksi tuonut yhteen suuren joukon diplomaatteja, poliittisia päätöksentekijöitä ja niin poispäin. Odotan kovasti näiden parin tulevan päivän aikana käytävää keskustelua. Se, että Jean Monnet-verkosto pystyy houkuttelemaan tänne paikalle myöskin akateemisen maailman ulkopuolta väkeä, se näyttää selvästi sen, kuinka suuri, suuresti teidän työtänne arvostetaan, kuinka suuri merkitys sillä on. Ja toivon, toivon, että tämän tämänkertainen konferenssi vastaa laadultaan aikaisempia konferensseja ja toivotan teille kaikkea hyvää ja kiitokset. Mr. President, thank you very, very. Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. tulette, et ehkä pysty seuraamaan kaikkia näitä puheita täällä, mutta äh, tulen kertomaan sitten laatimaan raportin siitä, miten nämä keskustelut ovat kuluneet ja jotkut professorit täällä ehkä haluavat myöskin seurata äh, komission puheenjohtajan puheita ja muutamat haluavat ehkä sitten haastaa hänet, mutta varmastikin tästä syntyy kyllä hyvä keskustelu, joka auttaa sitten myöskin komissiota. Kiitokset vielä nyt Doris Pack, joka on Euroopan parlamentin kulttuurivaliokunnan puheenjohtaja. Tiedämme, että hän on yksi kaikkein ö, näkyvimpiä hahmoja parlamentissa. Hän on saanut paljon koulutuksen kulttuurin nuorisoalan palkintoja. Ja meille komissiossa Äh, on ilo antaa hänelle nyt puheenvuoro. Kiitoksia, minä puhun Saksa. Ja puhun myöskin ranskaa. No, puhun Saksa. Saksan kieli on kaunis ja ilon hymnikin on alun perin saksalainen. Niin, niin että voin nyt jatkaa tästä Oodi Ilolle. Niin. Minä olen kulttuurivaliokunnan puheenjohtaja ja olen ollut tässä valiokunnassa mukana 21 vuotta. Ja olen toiminut myöskin elinikäistä oppimista mietinnön ja tehnyt työtä juuri koulutuksen parissa Maastrichtin sopimuksesta lähtien. On ilo ja kunnia puhua tällä teidän edessänne tänään ja edusta parlamenttia. Ja monen ohjelma osoittaa juuri, miten järkevästi saadaan lisää arvoa EU-välineillä. On hienoa, että Euroopan te olette myöskin mukana viemässä tätä eurooppalaista ajatusta. Ajat, tämä aihe tänään on European Union after the Treaty of Lisbon, Euroopan unionin Lissabonin sopimuksen jälkeen. Ja minä esitän muutamia huomioita siitä, mitä on muuttunut parlamentissa muutamasta seikasta, jo komission puheenjohtaja puhuikin, ja sitten eh, kerron joistakin asioista, joista hän ei puhunut vielä. Hän esitteli näitä nimittäin EUn strategiaa 2020, mitä se meidän kannaltamme tarkoittaa. Lissabonin sopimus ja parlamentti. Nämä ovat kaksi tärkeää komponenttia, mutta emme ole kaiken kaikkiaan ihan tyytyväisiä siihen, mutta suurimmaksi osaksi kuitenkin parlamentti on ylpeä ja iloinen siitä, että Lissabonin sopimus tuli voimaan ja näin unionista tulee demokraattisempi ja läpinäkyvämpi. Sitä mieltä me olemme olleet aina myöskin sitä mieltä olivat ne kollegat, jotka olivat mukana aikanaan konventissa. Lasi on siis puoli täysi. Tietenkin parantamisen varaa aina on, mutta olemme ihan tyytyväisiä jo siihen, mitä on tullut nyt mahdolliseksi uuden sopimuksen myötä. Ensinnäkin Lissabonin sopimus tekee parlamentista yhä vahvemman lainsäätäjän. Saimme 40 uutta politiikan alaa tähän normaalin lainsäädäntömenettelyn piirin, joka ennen tunnettiin nimellä yhteispäätösmenettely. Näihin politiikan alain kuuluvat nyt myöskin maatalous, energia, siis maahanmuutto, sisä- ja oikeusasiat ja rakennerahastot. Ja kaiken kaikkiaan 86 eri oikeusperusta kuluttavan piiriin nyt ja eh, nämä ovat osittain sellaisia politiikan lohkoja, jotka eivät aivan nimenomaisesti aikaisemmin kuuluneet edes EUn eh, toimivaltaan, esimerkiksi energiakysymykset, terveyskysymykset, avaruusasiat, eh, matkailu ja myöskin urheilu. Mutta tiedätte kaikki, että lähestulkoon kaikki mitä meidän valiokunnassamme käsitellään, niin kuuluu tämän toissijaisuusperiaatteen piiriin. Se on kuin Damokleen mietka, ja niin kuin urheilukin. Ja sitten meillä on nyt demokraattista valvontaa, ja jatkossa myöskin tulemme valitsemaan komission puheenjohtajan ja myöskin ulkosuhteiden korkean edustajan – eli ulkoministerin. Ja tähän valintaan tarvitaan siis parlamentin suostumus ja näin parantuu tämä demokraattinen legitimiteetti, josta usein sanomalehdissä puhutaan. Pitäisi ehkä ottaa yhteyttä sanomalehtimiehen, niin että tietäisivät, miten demokraattinen elin tämä on ja tiedän, mitä, miten paljon vaikutusvalta minulla on esimerkiksi täällä verrattuna Saksan liittopäiviin. Täällä parlamentissa äh, minulla ei ole hallitusta, jota voisin kritisoida, vaan äh, olen mukana tekemässä politiikkaa ja olen iloinen siitä, että olen nyt Euroopan parlamentissa enkä Saksan liittopäivillä. Ja lisäksi Parlamentilla on nyt siis enemmän toimivaltaa myöskin kansainvälisten sopimusten suhteen. Ja tätä eivät välttämättä kaikki hallitukset pidä kovinkaan hyvänä. Tänä päivänä tarvitaan kansainvälisiä sopimuksia. Ja sitten monia sellaisia politiikan lohkoja, joita aikaisemmin käsitelty komitean menettelyssä, niin näistä vielä neuvotellaan komission neuvoston ja parlamentin välillä, mutta tähänkin varmaan tullaan, tässäkin tullaan varmaan käyttämään tätä demokraattista valvontaa. Sitten talousarvion menettely. Siinäkin parlamentilla tulee olemaan voimakkaampi rooli, koska jako pakollisiin ja ei-pakollisiin menoihin ei ole enää olemassa vaan parlamentti on samanarvoinen kuin ministerineuvosto ja päättää yhtä lailla budjetista ja sen sisällöstä kuin ministerit. Ja tämä toisaalta tarkoittaa myöskin sitä, että neuvosto voi sitten olla voimakkaammin päättämässä sellaisista menoista, jotka aikaisemmin kuuluvat parlamentin tontille. Ja valitettavasti parlamentti sitten tästä monivuotisesta rahoituskehyksestä – ei juurikaan pysty päättämään. Tässä ainoastaan on tällainen kuulumismenettely, mutta ei siis yhteispäätösmenettelyä. Ja viimeisissä monivuotisissa rahoitusnäkymäneuvotteluissa Euroopan parlamentin budjettivaliokunta oli voimakkaasti mukana ja juuri koulutuksen ja kulttuurin määrärahoja nostettiin. Pakotimme siis neuvoston pitämään kiinni niistä puheista, joita he aina esittävät, että koulutus on tärkeää, mutta sitten ei kuitenkaan koskaan löydy määrärahoja tähän varten. Tässä nyt ei puhuta mistä miljardista vielä, mutta kuitenkin muutamista miljoonista, jotka suurimmaksi osaksi tulivat sitten lisäksi koulutusbudjettiin. Ja siksi olen iloinen siitä, että tämän meidän valiokuntamme pystyi samanaikaiseksi. Ehkä 15 vuotta sitten ei ehkä olisi ollut tällä valiokunnalla niin paljon vaikutusvaltaa, mutta ehkä äänestäjää kuntansa takia haluttiin korostaa tätä politiikan alaa ja antaa siihen lisää määrärahoja. Ja näin voi vain korostaa, että tulemme käyttämään kaikki keinot, jotta, jotta voimme estää sen, että tälle alalle tulee liian vähän määrärahoja. Eli olemme tosiaan saaneet lisävaikutusvaltaa Lissabonin sopimuksen kautta, mutta ei se tietenkään mikään itseisarvo ole. Tietysti olemme iloisia siitä, että meillä on nyt valta, emmekä halua kuitenkaan välttämättä kaikissa kysymyksissä löydä kapuloita rattaitiin, mutta joskus se on kuitenkin tarpeen, niin kuin esimerkiksi tässä SWIFT-hankkeessa. Nyt sitten pitää neuvotella amerikkalaisten kanssa uudesta paketista niin, että voidaan turvata tietosuojataso. Sitten EU 2020, eli siis 2020 strategia. Tässä komission puheenjohtaja esitteli sen jo maaliskuussa ja tämä tällainen ohjenuora seuraava kymmentä vuotta varten. Muistutan siitä, että Meillä on ollut muitakin ohjenuoria, mutta emme 2010 mennessä päässeet ihan niin pitkälle kuin olisimme halunneet. Tavoitteet pitäisi asettaa niin, että ne voidaan saavuttaa. Utopiat ovat hienoja, mutta pitäisi kuitenkin pitää kiinni sellaisista visioista, jotka voidaan toteuttaa. 2020 strategiassa ongelmana on se, että komissio on asettanut tavoitteita, ja tietää myöskin, missä muutoksia tarvitaan, mutta tietysti sitten kansalliset hallitukset tulevat pyrkimään aina jotenkin tästä luikertelemaan pois, koska se tarkoittaisi lisämenoja ja pitäisi ehkä myöskin luovuttaa valtaa muille. Mutta Euroopan parlamentti tulee koettamaan pyrkimään tätä vastaan. Sitten tämän Tämän strategian osalta meillä on hirveän tiukka aikataulu ja parlamentin jäsenet ovat tyytymättömiä siihen, että, että tällainen strategia, joka on tarkoitus ulottua vuoteen 2020, niin se pitäisi nyt hirveätä vauhtia saada siunattua. Haluaisimme myöskin olla tämän strategian suunnittelussa mukana, koska mehän kuitenkin näiden tavoitteiden ja osa-alueiden osalta olemme myöskin niitä toteuttamassa, joten tarvittaisiin varmasti tähän valmisteluun enemmän aikaa. Komissio on tämän luonnoksen, tällä, antanut tälle luonnokselle, luonnoksessa sovelian osan juuri kulttuurille, tutkimukselle, liikkuvuudelle, innovaatiolle. Ja nämä ovat sellaisia tavoitteita, joissa me osittain olemme voimme itsekin olla vastuullisia. Muutamat näistä kysymyksistä tosiaan kuuluvat subsidiariteetin toissijaisuuden piiriin. Ja sen takia meidän täytyy komission ja parlamentin ja neuvoston toimia yhdessä, koska jos me etelemme yhdessä, niin ehkä on paremmat mahdollisuudet sitten vakuuttaa hallitukset. Ja sitten on näitä erityisiä liputushankkeita. Yksi niistä on Youth in the Move nuorisoliikkeessä. Ja äh, täällä nyt ei paljon nuorisoa näy, mutta toivottavasti pystyisimme sitten äh, emmehän me voi mainita, että tämä hanke on Youth in the Move ja sitten elinikäinen oppiminen kuuluu siis sen piiriin. Elinikäinen oppiminen on tärkeä liputuslaiva meidän työssämme. Tätä varten olemassa Erasmus Leonardo Jean Monnet, Grundtvig, Comenius. Ja Itse asiassa tästähän komission puheenjohtaja puhui, mutta toivoisin, että hän ei vaikeuta tämän koulutuskomissaarin työtä. Eikä jos ajatellaan Youth in the Move-ohjelmaa, niin sehän voisi korvata aikaisemmat nuoriso-ohjelmat ja sillä on tietysti kytkentöjä elinikäisen oppimiseen, mutta toivoisin, että komissio todellakin jättäisi omaksi lippulaivakseen elinikäisen oppimisen ja Youth in the Move on sitten erillinen siihen nähden, vaikka tietysti kytkentöjä voi olla. Ja on siis mukavaa, että täällä on komission jäseniä paikalla, koska minä olen tästä puhunut jo kaikille komissaareille, jotka tietysti toimivat teidän alaisuudessanne ja toivottavasti tämä minun vetoomukseni, jonka minä Doris Pakkina tai puheenjohtajana esitän, vaan minä puhun tässä kaikkien kollegiokin puolesta. Me tarvitsemme yhden sellaisen lippulaivan, joka on elinikäinen oppiminen ja toivottavasti tämä, nämä muut hankkeet myöskin pysyvät omina lippulaivana. Toivottavasti tuette minua. No, periaatteessa kannatamme sitä, että elinikäinen oppiminen on jatkossakin siis tärkeä tehtävä ja myöskin koulutuspolitiikkaa. Haluaisin muistuttaa siitä, että komissio ja haluaisinkin Trotsinski edeltäjä Rova Dantania kiittää siitä, että hän ryhtyi niin moniin aloitteisiin, joiden osalta sitten saksalaisten osavaltioidenkin piti tehdä vähän pohtintatyötä ja vertailtavuutta. Ja se oli tarpeen. Emmekä me keneltäkään halua ottaa mitään pois, mutta haluaisimme kuitenkin muistuttaa siitä, että paljon voitaisiin vielä tehdä. Ja tätä me olemme aina korostaneet ja se on hyvä. Ja toivoisin, että tämä uusi elinikäisen oppimisen ohjelma eh, olisi myöskin mukana komennusohjelmassa. Siellähän on mukana tällainen komennusopettaja osio Tarvitsemme tosiaan parempia opettajia, jotka pystyvät paremmin sitten kouluttamaan oppilaita. Eihän meillä voi sellaisia oppilaita, jotka ei tiedä EUsta mitään. Me tarvitsemme sellaisia opettajia, jotka pystyvät kertomaan siitä, miten oppilaat pystyvät kouluttautumaan tulevaisuuden EUssa. Eli tarvitsemme tosiaan tällaisen komennusopettaja-osion. No joka tapauksessa nämä poliittiset tahdonilmaukset tarvitsevat rahoituksen taakseen – koska ö, muuten emme pysty näitä toteuttamaan ja seuraavissa rahoitusnäkymissä tulemme kovasti kampanjoimaan sen puolesta, että seuraava sukupolvi ö, saa näihin monivuotisiin ohjelmiin, koulutuksen, kulttuuriin ja kansalaisuuteen enemmän määrärahoja. Ja tässä sitten näkyy se, että miten vakavasti nämä asiat otetaan loppujen lopuksi. Ja kun tässä nyt puhutaan kriisistä, niin Tämä kriisi voidaan ratkaista vain, jos näitä aloja korostetaan enemmän. Todellakin haluaisin korostaa sitä, että missä tahansa liikummekin, meillä täytyy politiikkoja tähän kannustaa. Meillä on argumentteja kyllä ihan riittävästi, mutta halusin vielä muistuttaa muutamasta. Ensinnäkin ohjelmat, jotka kuuluvat koulutuksen piiriin, ovat kaikkein menestyksekkäimpiä EU-ohjelmia. Erasmus, Comenius, Grundtvig, Leonardo. Nämä ovat kaikki sellaisia, niin ja San Monet, niin kuin näette. Nämä ovat sellaisia todellisia menestystarinoita ja valtavan suosittuja. Ja sitten tosiaan äh, ra- rahoituksen kannalta ei ole niitä ongelmia, mitä monissa muissa ohjelmissa on. Näitä jopa pyydetään enemmän kuin mitä me pystymme tarjoamaan Tällä saadaan juuri sitä eurooppalaista lisäarvoa, joka on ihan näkyvää ja voidaan esittää tällaista EU-tiedostamista kansalaisten keskuudessa. Ja tietysti edistää myöskin kielitaitoa ja monia muitakin avaintaitoja. Ja sitten, jos ajatellaan koulutuksen sijoittamista, niin tarvitsemme investointeja. Jos ajatellaan, miten eriytyneet työmarkkina ovat ja minkälaista kilpailua maailmassa on, niin en pysty kyllä hyväksymään sitä tosiasiaa, että 15 prosenttia koululaista päättää koulunsa kesken kaiken ja että on niin suuri lukutaidottomuus prosentti ja sitten maahanmuuttajataustaiset lapset pystyvät huonosti integroimaan työmarkkinoihin edelleen. EU voi suomattavasti tukea näitä kansallisia koulutusohjelmia. Erasmus-ohjelma on aivan erityisesti vaikuttanut kokemusten ja tiedon vaihtoon. Bologna-prosessi ei ole ihan niin menestyksekäs ollut valitettavasti, enkä halua tätä kommentoida sen enempää, eikä se tietenkään ole myöskään komission vika, vaan tämä on sellainen kysymys, jota välttämättä yliopistot ja jäsenvaltiot eivät ole niin hyvin saaneet käyntiin. Tämä prosessihan on valtavan tärkeä prosessi olisi hyvä, jos sitä olisi voitu käsitellä parlamentissa. Euroopan parlamentti tai kansallisetkin parlamentit, jos olisivat asiasta puhuneet, niin sitten ehkä Bolognan prosessi olisi päässyt paremmin käyntiin ja toivottavasti Budapestissa sitten tiedostaa se, että tälle asialle pitää tehdä jotain. Kaikista näistä syistä, jotka mainitsin, niin meillä on tosiaankin hyviä syitä pyytää lisää rahoitusta ja olen sitä mieltä, että nämä korkeat kustannukset koulutuspolitiikkaan ovat sellaisia, että ne ei ole mitään vaihtoehtoa. Ja sanon sellaista, mitä usein toistetaan, mutta haluaisimme jatkossakin tai minusta on ikävä, jos meillä on 880 miljoonaa, jotka menevät maataloustuotteisiin ja sitten, sitten taas siihen verrattuna saamme vain puolet kaikkiin näihin koulutusnuoriso-ohjelmiin. Eli kyllä EUssa pitäisi enemmänkin investoida ihmisiin. Ja tietenkin vain menestys saadaan näillä aloilla vain, jos myöskin kansallisella tasolla ponnistellaan kovasti. Emme tietenkään pysty korvaamaan kansallista koulutuspolitiikkaa, voimme tukea sitä ja edistää sitä. Koulutus, ammattikoulutus, Norso ynnä muut kysymykset on jo käsitelty neuvostossa, niillä on hyvin kunnianhimoisia tavoitteita ja toivoisin, että kun tapaamme koulutusministeriä, niin voitaisiin kysyä toisiltaan, että mitä olette tehneet, ja sitten esitettäisiin myönteisiä ja kielteisiä kokemuksia ja opittaisiin niistä. Nyt on tietenkin budjetin kannalta vaikeat ajat, investointeja on vaikea viedä läpi, mutta olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että ihmisiin investoiminen nuorisoon ja myöskin ikääntyviin ihmisiin, investoiminen heidän koulutukseen ja innovaationsa ja luovuutensa innovaationsa investoiminen on pitkäikäisin tapa taata tulevaisuus. Näiden sanen myötä kiitän teitä ja toivotan teille kovasti onnea menestystä. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti tästä selkeästä esityksestä. Esititte tässä parlamentin kantoja. Muun muassa otitte kantaa koulutuksen paikkaan ja rooliin ja myöskin strategian EU 2020. Haluaisin myöskin käyttää tilaisuutta hyväkseni ilmaistakseni kiitollisuuteni teille ja Euroopan parlamentille – siitä, että isännöitte tätä Saamoneen konferenssia täällä. Parlamenttihan on aina ollut hyvin tiiviisti mukana tässä Jean Monnet-ohjelmassa ja näissä konferensseissa. Ja puheenjohtaja äh, Jose Maria Gil Robles äh, varmasti parhaiten esittää tätä osannut osallistua, joka hän sekä parlamentin entinen jäsen ja sitten samaan aikaan hän on myöskin Euroopan yliopistoneuvoston Shamonet toiminnasta vastaava puheenjohtaja. Eli kiitokset vielä parlamentille siitä, että voimme pitää tämän vuoden tapahtuman täällä parlamentin tiloissa. Nyt ehdottaisin, että menemme sitten seuraavaan asiaan. Siis tähän mukavan osion tässä konferenssissa, nimittäin esittelemme tämän 2010 saamoneen palkinnon. Ja kun avaan tämän osion, niin minulla on ilo antaa puheen, jo puheenvuoro pomolleni, eli Andrun Lavasiulle. Hän on Euroopan komission koulutuksesta, kulttuurista, monikielisestä ja nuorisosta vastaava jäsen. Kiitoksia. Hyvää puheenjohtaja, hyvää Rova Pakka ja herrat, naiset ja herrat. Haluaisin kiittää siitä, että äh, pidä, olette kirsta aikataulusta huomioimatta käyttäneet aikaanne ollakseni tällä meidän keskuudessamme. On hieno tilaisuus olla mukana. Täällä tämä konferenssi on eri, en, ensimmäinen kokoukseni tässä Saamonen verkostossa, kun olen mukana komissaarina. On todellakin etuoikeus olla vetämässä ehon toimintaa sellaisilla aloilla, jotka todellakin vaikuttavat suoraan kansalaisten elämään. Ja on todellakin etuoikeus olla vastuussa Saamonen ohjelmasta. Ja. Further integration based on responsibility and solidarity. To succeed, we need action that is embedded Jotta onnistuisimme, me tarvitsemme toimintaa, joka perustuu tarkkaan arviointiin, pohdintaan. Ja nyt kun katson tänne ja näen kaikki Jean Monnet-professorit, niin en voisi ajatella, että olisi toista yhtä riippumatonta, kriittistä ja sen takia uskottavaa ajattelijat, jotka miettivät Euroopan integraatiota. Jean Monnet-ohjelman merkitys ei ole koskaan ollut yhtä itsestään selvä. Mutta nyt haluan heti siirtyä siihen, mitä minulta kaikki odotatte, eli Jean Monnet-palkinnon julistaminen tälle vuodelle. Kuten tiedätte, Kyseessä ovat palkinnot, jotka myönnetään erityisille hankkeille, niin erityisistä ansioista. Ja olemme halunneet jatkaa näitä käytännettä ja antaa, myöntää joka vuosi Jean Monnet-palkinnon. Kuten aiempina vuosina, valintakomitea on johtanut professori Jose Maria Hill Robles, joka on Jean Monnet-ohjelman Euroopan yliopistoneuvoston puheenjohtaja. Lisäksi mukana on ollut professori Enrique Panus, SSA Worldin puheenjohtaja. Haluaisin antaa teille molemmille lyhyen puheenvuoron, jotta voitte kertoa, mitä olette ottaneet huomioon, kun olette miettineet Chamonix-palkinnon myöntämistä. Mutta olkaapa kuitenkin huolellisia sanavalinnoissanne, koska haluamme pitää jännityksen loppuun asti. Kiitoksia paljon, arvoisa komission jäsen. Haluan kiittää kaikesta tuestanne. Chamonix-ohjelmalle. Haluan kertoa, miten ilahtuneita olimme siitä, kun kuulimme, että teidät oli nimitetty koulutus- ja kulttuuriasioista vastaavaksi komission jäseneksi. On erittäin tärkeää, että juuri teidänlaisenne henkilö vastaa näistä asioista. Sen takia tulevaisuus näyttää erittäin valoisalta. Ja luotamme myöskin siihen, että saamme lisää rahoitusta. Ja minä Euroopan komission vuonna 1999 ja on pyydetty lisää rahaa ja hän on saanut, olette saaneet hyvin paljon, saanut hyvin paljon aikaankin tällä saralla. Haluaisin, ähm, haluaisin nyt esittää kiitokseni teidän oikeastaan lämpimästä sanoistanne ja minusta on erityisen ilahduttavaa, että haluatte pitää kiinni komission roolista nyt hyvin herkkänä ajanjaksona. Ja on erittäin tärkeää, että emme pysyttäydy vain yksinkertaisen hallitusten välisen järjestelyn puitteissa tässä taloudellisessa tilanteessa, vaan että komissio toimii roolinsa mukaisesti. Aivan oikein korostittekin, että parlamentti valvoo kaikkia prosesseja. Tämä on aivan ratkaisevan tärkeää. Ja ensi maanantaina, kun puhun Madridissa Kosakille, Brasilian parlamenttien ja Euroopan parlamentin yhteistyöstä – Nyt, nyt on todella ratkaiseva, miten pystymme toteuttamaan tehokasta yhteistyötä komission kanssa taloudellisen hallinnoinnin puitteissa. joka vuosi osoitatte sitoutumisen Jean Monnet-verkostoon, kun varaatte aikaa siihen, että saavutte vuosikonferenssiimme ja voin vakuuttaa, että Sean Monet ja professorit ovat käytettävissänne. minusta on erittäin ilahduttavaa, että voin toivottaa tervetulleeksi myöskin Pakin. Äh, Olemme tunteneet toisemme monien vuosien ajan. Ja voin todeta, että harvalta toiselta löytyy samanlaista sitoutumista ja dynaamista suhtautumista EUn kehittämiseen. Ja tänä aamuna tämä, vahvist, tämä kuva vahvistuu jälleen erittäin vahvan puheenvuoronne ansiosta. On erittäin hyvä, että olette koulutus- kulttuurivaliokunnan puheenjohtaja. Ja haluan kiittää myös sitä, että osallistutte tähän Chamonix-konferenssiin. Tämä on osoitus akateemisen maailman komission ja parlamentin välisestä yhteistyöstä. Arvoisa puheenjohtaja Barroso, komission jään Vasilju. Nyt äh, tällä hetkellä me tarvitsemme parempaa tietämystä EUn integraatiosta ihan päivittäisellä tasolla – ja viestini on se, että Chamonix-yhteisö on valmis kantamaan tässä vastuunsa, koska toimimme täysin hajautetusti. Ja kun Jean Monnet verkoston edustajia on kaikilla Euroopan alueilla ja Euroopan ulkopuolellakin toimien täysin riippumattomasti, Ja Shamone verkosto on yksi harvoista todella tehokkaista ja uskottavista välineistä, joiden avulla pystytään parantamaan tietoisuuden tasoa EUn integraatiosta. Haluaisin korostaa tässä kahta asiaa, nimenomaan tätä kriittisyyttä ja riippumattomuutta koska Jean Monnet professoreiden tärkeänä olennaisena tehtävänä on tehdä EUn instituutioita ja politiikkaa ymmärrettäväksi kansalaisille. Tälle on todellista tarvetta. On tärkeää, että kerromme siitä, mitä EU:ssa ja toimielimissä tehdään. Ja tässä Shamanen verkosto ja professorit ovat hyvin tärkeässä roolissa. Meidän tehtävämme on valottaa historiaa ja kehitystä sen kaikista, sen kaikkia ulottuvuuksia ajatellen perustuen tieteellisen lähestymistapaan. Tämä tietystikin riippuu aina kunkin yksikön maantieteellisestä sijainnista, sitä onko kyseessä Euroopassa vai Aasiassa, Yhdysvalloissa tai Australiassa toimi, tai, tai Japanissa toimiva Jean Monnet-yksikkö. Tähän liittyy monia eri ulottuvuuksia. Tärkeää on kuitenkin se, että opetamme opiskelijoille siitä, mikä on todellinen tilanne juuri näissä puitteissa pystymme tämän roolimme oli sen takia oikea päätös, että Shaman verkosto asetettiin komission puitteisiin – Jean Monnet-verkostossa on 62 maassa viidellä mantereella Jean Monnet-professoreita yksiköitä. Tällä tavalla saadaan katettua kaikki EUn toimivaltaan liittyvät osa-alueet. Ja Shammonen verkostosta saadaan erittäin hyvin harkittua ja analysoitua tukea poliittiselle toiminnalle. Ja haluamme toimia hyväksenne, ajatellen myös Eurooppa 2020 strategiaa ja laajemminkin. Ja Chamonix professoreiden äh, asiantuntemuksen avulla meillä voi olla erittäin ratkaiseva rooli ja pystymme ajoissa ja nopeasti reagoimaan eri kehityskulkuihin. Ja me haluamme antaa tämän asiantuntemuksen käyttöönne. Ajattelen Eurooppaa vuonna 2020 ja sen jälkeistä aikaa. Nyt Toimimme uudenlaisissa oikeudellisissa puitteistoissa. Ja olen vakuuttunut myös siitä, että me voimme luottaa teidän tukeenne ja pitämänne puheenvuorot tänään ovat tärkein osoitus tästä. Kiitoksia. Kiitoksia professori Hilla Robles. Ja haluan kiittää teidän sitoutumisestanne Chamonix-ohjelmaan. Ja, ja Euroopan parlamentin entisenä puhemiehenä teillä on aivan ainutlaatuinen asema ja tilaisuus toimia tässä tehtävässä. Parempaa lähettilästä ohjelmallemme ei voisi olla – ja odotan kiinnostuneena myöskin sitä, miten voimme hyödyntää sen tuntemustaan Eurooppa 2020 strategiassa. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron professori Enrique Vanukselle, joka on Katalonian kansainvälisen yliopiston Chamonix puheenjohtaja ja sen tiedekunnan dekaani. Hän on täällä paikalla tänään ECSA Worldin puheenjohtajana, joka kokoaa yhteen kaikki EUn opiskeluyhdistykset, jotka toimivat 58 eri valtiossa. Ja haluan kiittää kaikkia kansallisia ECS-aita erinomaisesta työstä. Kiitoksia komission jäsen Vasiliu. Myös ECSAn nimissä haluan kiittää teitä tuestanne. Olemme erittäin iloisia siitä, että te yhdessä päihtäjä Jinskin kanssa toteutettu yhteistyötä kanssamme tulevina vuosina. Haluan kiittää myöskin puheenjohtaja Barrosoa vuoropuhelun ylläpitämisestä kanssamme vuosien aikana. Ja haluan kiittää myös Doris Pakia hänen sitoutumisestaan työhön EUn koulutusasioiden parissa. Meille on kunnia, että Meillä on parlamentissa näin päättäväinen ja määrätietoinen ystävä. No mehän edustamme akateemista maailmaa ja käsittelemme EU-kysymyksiä. Kyseessä on tutkijoiden ja professoriden verkosto, joka tutkii EUn integraatiota ja toimimme 58 eri maassa. Meidän jäsenemme ovat korkeatasoista tutkimusta tekeviä akateemikkoja, jotka käyvät myöskin keskustelua ja haluavat parantaa riippumattomasti ja dynaamisesti EUn näkyvyyttä. Ja olen täysin, täysin samaa mieltä puheenjohtaja Roblesin kanssa EUn tutkimuksen merkityksestä tulevaisuudessa. Haluaisin lisätä vain yhden kommentin vielä tulevaisuudesta. Muistan, että ennen kuin perustettiin elinikäisen oppimisen ohjelma, Jotkut ehdottivat, että Jean Monnet-ohjelma voitaisiin eh, ehkä liittää viestintäosastossa toimivaan ohjelmaan, mutta onneksi puheenjohtaja Barossa teki oikeanlaisen valinnan ehdottamalla, että Jean Monnet-ohjelma saa erittäin vankan oikeudellisen perustan. Ja EXAN, ECSAN jäsenet ovat opettajia ja tutkijoita ja luonnonsijoita. Me emme yritä mitenkään ikään kuin myydä Eurooppaa. Tämä perustuu hyvin vankkaan tutkimustyöhön. Me voimme toimia akateemisesti riippumattomasti, voimme esittää kysymyksiä, etsiä eri argumentteja ja olla eri mieltäkin. Meidän tehtävämme ja meidän intohimomme on se, että kriittisesti arvioimme EUn integraatioprosessia. Käytän tässä kritiikkisanaa myönteisessä mielessä, koska me toimimme ikään kuin välittäjinä hyvin erityisellä alalla yliopistoissa. Ja työmme kohdistuu nuoriin ihmisiin, jotka ottavat aikanaan kantaakseen EUn kehittämiseen ja myöhemmin itse opettavat muita tällä saralla. Me haluamme saada aikaan luottamusta ja rakentaa esittää myöskin vaikeita argumentteja. Ja sen takia me emme olisi voineet olla osa viestintäohjelmaa, vaan meidän paikkamme on kaikkien muiden yliopistojen ja opetusta koskevien ohjelmien lähellä niin, että voimme käydä vuoropuhelua, pohdiskella ja antaa neuvoja. Tämä on varmasti, varmasti, varmasti todennäköisesti yksi maailman suurimmista hautomoista. Olemme vakuuttuneita siitä, että eu integraatio on ollut ja sen täytyy olla yksi suurimmista lähestymistavan muutoksista Euroopassa viimeisen vuosisadan aikana. Nyt haluaisin lyhyesti vielä puhua Jean Monnet-palkinnosta. Sen jälkeen, kun Berliinissä pidettiin eh, vuonna 2007 elinikäisen oppimisen lanseerauskonferenssi, niin on annettu Jean Monnet-palkinto, jossa pyritään antamaan arvostusta ja tunnustusta erinomaiselle EU-tutkimukselle – ja professori Hill Robles, ähm, joka on Euroopan äh, Shamonen yhteisen ähm, yliopistoneuvoston puheenjohtaja ja, ja minä olemme harkinneet tätä asiaa ja miettineet, äh, missä ollaan parhaiten onnistuttu koulutusrakenteiden tutkimuksen kehittämisessä liittyen EUn integraatioon. Huhtikuun lopussa pidettiin viimeinen kokous sen jälkeen, kun äh, olimme konsultoineet useaan otteeseen, niin äh, esitimme kolmea nimeä Euroopan komissiolle. Mutta tietystikin komission jäsen Vasilio on tehnyt lopullisen päätöksen Joten minä en ole tässä se, joka ilmoittaa, kuka tämän palkinnon saa. Kiitos. Well, ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, kuten tiedätte, monnet yhteisö kokonaisuudessaan on erinomaisuuden ja huipputulosten yhteisö. Mutta tässä on kyse laajemmasta asiasta kuin akateemisesta maailmasta. Ja tämän vuoden palkinto on myönnetty perustuen siihen pioneeri tehtävän ja toimintaan, jolla on saatu aikaan ja perustettua EUn tutkimus yhdessä uusista jäsenvaltioista. Tämän kriteerin perusteella minulle on suuri kunnia ilmoittaa, että tämän vuoden Chamonix-palkinto annetaan professori Tibor Balankaille. Professori Balankai on Euroopan EU-tutkimusten osaston johtajaa Unkarin yliopistossa. Ja siellä saavutetut asiat ovat pitkälti professori Palankain ansiota. Kun ensimmäistä kertaa pystyttiin, unkarilaiset yliopistot pystyivät tekemään hakemuksia palkintoa varten, niin hänet valittiin heti Shamon eh, puheenjohtajaksi, mikä ei ole mitenkään yllättävää, koska hän on pioneeri ja hän on äh, opettanut äh, EU-asioista jo kauan ennen kuin kylmä sota päättyi. Ja koska hän toimii hyvin dynaamisesti Unkarin äh, Euroopan yhteisössä koskevien tutkimusyhdistyksen puheenjohtajana, hänellä on ollut erittäin suuri merkitys EUn integraatiosta opettamisesta kaikissa yliopistoissa Unkarissa, kaikilla eri koulutuksen ja tutkimuksen tasoilla. 90-luvun alkupuolella äh, oli vain muutama tosin onkarilaista asiantuntijaa EUn integraatiosta tällä hetkellä. Eli 250 professoria ja ja on mukana Unkarissa Euroopan integraatio, Euroopan integraatio opettamisessa ja unkarilaiset shaman ja professorit ovat olleet ratkaisevia Unkarin liittymisessä EU-hun, niin kuin monissa muissakin uusissa jäsenvaltioissa. Ja niinpä haluankin omistaa tämän palkinnon kaikille verkostomme dynaamisille jäsenille uusissa jäsenvaltioissa ja nykyisissä ehdokasvaltioissa. Professori Palankai, te olette loistava esimerkki koko Jean Monnet-yhteisölle – olette samalla saaneet luotua sillan Jean Monnet-ohjelman eri ulottuvuuksien välille. Sen lisäksi, että toimitte Jean Monnet puheenjohtajana Korvinuksen yliopistossa, olette myöskin vuosikymmenen ajan opettaneet ähm, eurooppa kollegiassa joka on jälleen yksi Monnet kruunussa. Ja olette pitkään olleet jäsenenä Euroopan yliopiston neuvoston, neuvostossa. Ja sen takia he toimivat edelleen erittäin rakentavasti ja myönteisesti jatkoa ajatellen. Ja sen takia on minulle ilo kutsua teidät tänne eteen, jotta voitte saada sen tähden, joka symboloi Chamonet palkintoa ja osoittaa erittäin suuren akateemisen arvostuksen. No tietysti olen todella liikuttunut, vaikea sanoa mitään tällaisessa tilanteessa. Mutta se nyt kuitenkin täytyy sanoa. Että se päätös, että Jean Monnet-hanke laajennettiin koskemaan uusia jäsenvaltioita välittömästi alusta asti, niin sillä on historiallista merkitystä. Koska näin me pystyimme pyörittämään kursseja Euroopan integraatiosta ja pystyimme valmistautumaan jäsenyyden haasteisiin. Joten on kovin vaikeaa liioitella Jean Monnet-hankkeen merkitystä. Ja kun sanon kiitos, niin haluaisin sanoa kiitos uusien jäsenvaltioiden nimissä. Ei siinä tullut tämä kiitos vain ranskaksi, vaan myöskin unkariksi. Niin vielä kerran. Lämpimät kiitokset. Hyvät naiset ja herrat. Näin päätyy, että päättyy tämä avaamis, konferenssin avaamisvaihe. Ja sen pidemmittä puheitta pyydän toimielinten välisen tasapainon kysymyksiin pureutuvia puhujia tänne paikalle. Professori Austo Lissa Bonin yliopistosta johtaa tätä sessiota ja hän saa esitellä myöskin puhujamme. Meillä ei ole kahvitaukoa tässä välissä, vaan siirrytään välittömästi ykkössessioon.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 Mesdames, mesdames Hyvät naiset ja herrat. Eli jos sallitte, niin voisimme ehkä pikkuhiljaa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 Hyvät professorit, aloitellaanpa. Olkaapa hyvä, asettukaa paikoillenne. Comme j'ai dit, nous avons ouvert la première science cette conférence. Niin, kuten sanoin, niin pari alustavaa kommenttia. Jos sallitte, niin, ihan avajaisiksi pari alustussanaa. Ensinnäkin haluaisin kiittää tässä komission jäsentä, komission jäsen Vassiluta ja myöskin eh, kaikkia diplomaattikunnan edustajia ja arvoisia kollegoita. Niin kiitokset siitä, että olette tulleet tänne kaikki paikalle kutakuinkin joka kolkasta planeettaamme. on todella tärkeää, että saamme jatkaa näiden asioiden pohdintaa ja tehdä tätä keskeytyksettä. Ja nyt ollaan todellakin luomassa uutta Euroopan unionia. Kyse on vaiheesta, jossa globalisaatio on jo edennyt vahvasti Niin todellakin eh, puheenjohtaja Barrosohan tässä kuvaili nykyistä tilannetta hyvin. Mm, ensinnäkin meidän pitäisi kiittää Euroopan komission puheenjohtaja hänen henkilökohtaisesta sitoumuksesta olla mukana tässä konferenssissa ja puhua tälle konferenssille. Ja mielestäni tämä pitää tulkita tunnustukseksi siitä suuresta työstä, jota Jean Monnet-ohjelman puitteissa on tehty Euroopan unionin eteen vuosien ajan. Tärkeää on korostaa tietysti Jean Monnet-ohjelman riippumattomuutta ja huolehtia siitä, että se aivan yhtä elävästi jatkaa työtään eteenpäin. Haluaisin kiittää myöskin siitä, että minut kutsuttiin tänne johtamaan tätä pyöreän pöydän keskustelua. Ja minulle on todellakin suuri kunnia saada olla johtamassa tätä puhetta näiden arvokkaiden puhujien kanssa. Kysehän on henkilöistä, jotka pitkään ovat tehneet työtä Euroopan integraation eteen. Tietysti käsittelemme toimielinkysymyksiä, puhumme tasapainosta toimielinten välillä ja toisinaan puhumme myöskin töiden tuloksista. Kyse on vaikeista aiheista, mutta ei ole liioiteltua sanoa, että kun peruskirjaa valmisteltiin, perustamissopimusta, perussopimusta valmisteltiin niin tuon kaiken jälkeen työ on entisestään vaikeutunut. Ajatellaan vuosien 2004 ja 2007 laajentumisia. Tasapaino on muuttunut ja näin myöskin tasapaino pienten ja suurten valtioiden kesken on muuttunut. Ja katsotaan, mitä tämän session aihe sitten tuo tullessaan. Kyse ei ole vain komission kokoonpanosta. Kyse ei ole vain neuvoston äänten painottamisesta. Kyse ei ole määräenemmistöpäätöksistä tai estävistä vähemmistöistä yksinään. Kyse on myöskin esimerkiksi ulkosuhdehallinnosta. Mutta kuten voitte kuvitella, niin enhän minä tietysti tässä johdantopuheenvuorossani tule paljonkaan puhumaan. Tiedän, että odotatte jo suurella uteliaisuudella jatku, jatkossa tulevia puheenvuoroja. Te tunnette jo puhujat. Ensin kuulemme Maros Sefkovicia. Hän on Euroopan komissiossa vastuussa toimielinten välistä suhteista ja hallinnosta ja komission varapuheenjohtaja sitten Richard Corbett on neuvoa antavassa asemassa Euroopan neuvoston suuntaan. Sitten Jörg Monar, hän edustaa akateemista maailmaa. Hän on Sussexin yliopisto tuossa Jean Monnet tehtävissä. Sitten Lucia Serena Rossi. Hän toimii Bolonian yliopistossa, tutkii siellä Euroopan yhteisöön liittyviä kysymyksiä. Ja sitten viimeisenä puhujana Fernando Riccardi Agence Europista. Ja annan nyt heti puheenvuoron Maros Sefkovicille. Olkapa hyvä. Kiitokset arvoisa professori ainoastaan siitä, että saan käyttää puheenvuoron, Mä myöskin siitä, että näin erinomaisesti osasitte lausua nimeni. Todella hienosti tehty. Ja haluaisin kiittää hyvää kollegani Andrullaa siitä, että hän on järjestänyt tämän konferenssin. Ja haluaisin myöskin kiittää siitä, että näin paljon Euroopan parlamentin jäseniä niin paljon diplomaatteja on täällä paikalla keskustelemassa akateemisen maailman edustajien kanssa Euroopasta. Euroopan unioni tulee toimimaan tulevaisuudessa Lissabonin sopimuksen antamissa puitteissa. Tiedän, että olette kuulleet tämän jo aikaisemmin, mutta arvostan todella sitä työtä, jota te, Jean Monnet, professori, teette maailmassa levittääksenne Euroopan unionin ajatusta ja yrittäessänne selittää tuota hieman hankalaa asiaa, miten Euroopan unioni oikein toimii, mitä hyötyä siitä on Euroopan kansalaisille ja maailmalle. Haluaisin kiittää teitä myöskin lämpimästi siitä, että olette kutsuneet meidät, kutsuneet meidät tähän hyvin ajankohtaiseen ja mielenkiintoiseen keskusteluun mielenkiintoista aiheesta. Kyse on toimielinten välistä tasapainosta ja toimielinten välistä yhteistyöstä Lissabonin sopimuksen jälkeisessä ajassa – Sanoitte, että tämä on yhtäältä suuri haaste, mutta toisaalta hyvin mielenkiintoinen tehtävä. Näin, minulla on mahdollisuus hyvin tarkkaan selittää sitä, että kuinka, kuinka instituutiot toimivat yhteen, miten yhteistyö toimii ja miten ne vaikuttavat toisiinsa. Ja on mielenkiintoista nähdä, miten tämä Lissabonin sopimuksen solmimisen jälkeinen aika on käynnistynyt Euroopan unionissa. Jos aloitetaan tästä isännöivästä instituutiostamme Euroopan parlamentista, on selvää, että Euroopan parlamentin toimivalta on vahvistunut selkeästi. Yhteispäätösmenettely on nyt käytäntöä. Yli 90 prosenttia lainsäädännöstä tullaan hyväksymään yhteistoimin, neuvoston ja parlamentin yhteistoimin. Ja tämä tietysti tuo aivan uutta dynamiikkaa lainsäädäntöön, tuo uutta dynamiikkaa siihen, miten päätöksiä tehdään Euro- äh, Brysselissä. Ja tämä pätee myöskin äh, siihen, että tietysti tämä vaatii tiettyä kulttuurimuutosta kaikissa toimielimissä. Eli äh, puhun uusista alueista. Ajatellaan maataloutta ja koko oikeus- ja sisäasiapuolta. puolta. Euroopan parlamentti on saanut myöskin oikeudet olla täysin ja välittömästi mukana sopimassa kansainvälisiä sopimuksia. Ja kuten tiedätte, niin suuri enemmistö sopimuksista, joita sovitaan, niin näissä vaaditaan Euroopan parlamentin hyväksyntä. Joten jälleen kerran Euroopan parlamentin asemaa on merkittävästi vahvistettu. Euroopan parlamentti mielestäni näytti hyvin selvästi, jopa symbolisesti, e, viittaan tässä nyt SWIFT-päätökseen, näyttänyt selkeästi siis sen, että se on täysin valmis käyttämään, käyttämään uusia toimivaltuuksiaan, uutta valtaansa ja näyttänyt sen, että se on valmis todellakin vakavasti toimimaan yhtenä lainsäätäjistä. Se tulee olemaan tasavertaisissa tasavertaisessa asemassa muiden kanssa silloin, kun kyse on budjettiin tai lainsäädäntöön liittyvistä kysymyksistä. Minä toivoisin, että Euroopan parlamentti käyttäisi valtaansa siten, kuten Lissabonin sopimuksessa asiasta on säädetty, eli niin, että tässä pyrittäisiin vahvistamaan yhteisöllisyyttä ja toimielinten välistä tasapainoa. No jos sitten katsotaan tuota seuraavaa pilaria lainsäädäntöprosessissa neuvostoa, No, minä edustan komissiota yleisten asioiden neuvostossa. Tehän tiedätte, että siellä, olla, siellä ollaan vastuussa horisontaalista kysymyksistä, mutta myöskin Euroopan huippukokousten valmistelusta. Ja aivan varmasti olette huomanneet, että niitä on tässä ollutkin jokunen viime aikoina. näette, että aivan uutta dynamiikkaa on syntynyt. No mitä minä tarkoitan? Puhun määrä enemmistöäänestyksestä. Tästä on tullut tavanomainen menettely. Ja voin kertoa teille, että jos vertaan nykyistä dynamiikkaa niihin aikoihin, jolloin minä toimin Slovakian pysyvänä edustajana Koreperissä viiden vuoden ajan, niin dynamiikka on kyllä muuttunut täysin. Nyt jäsenvaltioilla ei ole mahdollisuutta piilotella veettonsa takana. Jäsenvaltioiden täytyy paljon nopeammin ja tehokkaammin pystyä argumentoimaan ja pystyä vaikuttamaan tehokkaammin johtuen päätöksentekomenettelystä. Ja siksi uskonkin, että, että jahka Jahka-neuvosto neuvosto on täysin tottunut ja mukautunut tähän uuteen työtapaan, niin aivan varmasti päätöksenteko parantuu ja nopeutuu. Uskoisin, että jos katsotaan, mitä kummaltakin puolelta tarvittaisiin, niin parlamentilta kuin neuvostoltakin, niin, niin olisi se, että vaiheittain mukauduttaisiin mukauduttaisiin tähän uuteen tilanteeseen. Eli mitenkä kumpikin lakia säätävä toimielin olisi mukana tässä prosessissa, miten löydettäisiin tehokkaasti kompromissit, miten päätökset saataisiin hyväksyttyä ja täytäntöönpantua. Koska tämä on selkeästi tärkeää tulevaisuutta ajatellen. Tiedän, että meillä on paljon hyvin arkaluontoisia asioita tulossa käsittelyyn ja on hyvin tärkeää, että kumpikin toimielin oman roolinsa hoitaa, kun keskustellaan tästä. Ja jos nyt sallitte, niin Siirrypä käsittelemään näitä uusia toimijoita. Aloitetaan Euroopan neuvostosta ja olenkin hyvin kiitollinen siitä, että Richard Corbett tulee puhumaan täällä hetken päästä. Hän varmasti korjaa, jos sanon jotain väärää. Meillä on nyt pysyvä, neuvostossa pysyvä puheenjohtaja, neuvostolla on oma budjettinsa ja tärkeää tietysti on myöskin se, että Euroopan neuvostolla on hyvin täys esityslista. Ja täytyy sanoa, että tämä uusi rakenne, äh, hallitusten ja valtioiden päämiehet ilman muita ministereitä ja tuo kiireinen esityslista, esityslista, joka tiiviisti liittyy Euroopan unionin tulevaisuuteen, on ollut antamassa uutta vauhtia vauhtia huippukokouksen työlle. Ja olen aivan varma siitä, että Eurooppa-neuvosto tulee olemaan hyvin ratkaisevassa asemassa Euroopan unionin tulevaisuutta ajatellen, ja siksi onkin hyvin tärkeää, että tuota työtä nyt ja tulevaisuudessa, että tuossa työssä kunnioitetaan yhteisön henkeä, tuota henkeä, joka on niin tärkeä Euroopan unionille. Koska Euroopan unionissa eläminen ei se tarkoita vain sitä, että on tärkeää tietää, minkälaisia päätöksiä tehdään, vaan tärkeää myöskin ajatella sitä, miten noita päätöksiä tehdään. Tätä emme saa unohtaa. Jos ajattelemme erästä toista uutta tekijää, joka tulee aivan merkittävästi vaikuttamaan Brysselin päätöksentekoprosessiin, niin kyse on kansallisten parlamenttien osuudesta tässä koko prosessissa. Kuten tiedätte, niin ensimmäinen joulukuuta lähtien kiitokset Lissabonin sopimuksen komission otti käyttöön määräykset määräykset, jossa jossa on kyse subsidiariteetista ja tarkastusmekanismista. Tämä on parlamenttien, kansallisten parlamenttien käsissä. Nyt kansallisilla parlamenteilla on mahdollisuus tarkistaa komission valmistelevat lainsäädäntöehdotukset, tarkistaa se, että kunnioittavatko ehdotukset subsidiariteettiperiaatetta, tarkistaa se, että, että että onko ehdotuksessa otettu todellakin huomioon oikea päätöksentekotaso, onko kyse todellakin EU-tasosta vai pystyttäisinkö asia ehkä kuitenkin paremmin hoitamaan kansallisella tasolla. Uskoisin, että näin saadaan osa eurooppalaista keskustelua ja aiheita kansallisiin pääkaupunkeihin ja näin saadaan paremmin taas palautetta Euroopan toimielinten suuntaan. Näin näemme paremmin sen, kuinka työtämme tehdään ja mitenkä kansallisella tasolla lainsäädäntöehdotuksemme nähdään. Uskoisin, että tämä olisi huomattavasti kiinnostavampaa ajatellen myöskin ministerejä, jotka joutuvat käymään kuulemistilaisuuksissa ennen kuin tulevat neuvoston kokouksiin. Aivan varmasti tämä vaikuttaa niihin suosituksiin, joita kansallinen parlamentti antaa ministerille ennen neuvoston kokousta. Aivan varmasti ohjeistus tulee olemaan yksityiskohtaisempaa tulevaisuudessa. Kuten tiedätte, niin kansalliset parlamentit ovat jo nyt melko runsaassa tiedonvaihdossa mukana. Jo edeltäjäni varapuheenjohtaja Wallström otti esille, otti käyttöön poliittisen dialogin. Siinä kansalliset parlamentit olivat mukana. Ja me saamme lausuntoja kansallisilta parlamenteilta. Kuulimme, saimme näitä näkemyksiä, mutta näillä ei ollut minkäänlaista lainsäädännöllistä vaikutusta. Me saimme 250 tällaista parlamentin lausuntoa viime vuonna. Se näyttää todella toteen sen, kuinka paljon kansallisia parlamentteja kiinnostaa osallistua aktiivisemmin mukaan eurooppalaiseen lainsäädäntöprosessiin. Ja tämä on mielestäni todella myönteinen ilmiö. Kun nyt otimme käyttöön tämän subsidiariteettitarkastusmekanismin, ja kun ensimmäiset eh, lainsäädäntöehdotukset on lainsäätäjälle toimitettu, niin tähän mennessä olemme saaneet kolme kielteistä lausuntoa Euroopan parlamentista jo tämän uuden menettelyn puitteissa. Tuon uuden subs- subsidiariteetti tarkistusmekanismin puitteissa ja kuusi myönteistä. Ja mielestäni eh, olen aivan varma siitä, että näiden määrä tulee lisääntymään koska jokunen aika sitten olin puhemiesten konferenssissa Tukholmassa ja siellä tuli hyvin selväksi se, että kansallisia parlamentteja kiinnostaa aina enemmän se, mitä Brysselissä tapahtuu. Eli emme saa unohtaa sitä, emme saa unohtaa sitä, että kansalliset parlamentit ovat uusi toimija, uusi osatekijä lainsäädäntöprosessissa. No, kun nyt sitten palaan takaisin tänne Brysseliin, niin en missään tapauksessa saa unohtaa alueiden komitea, joka on saanut uusia toimivaltuuksia Lissabonin sopimuksen puitteissa. Näin, eh, alueiden komiteallakin on mahdollisuus ottaa kantaa subsidiariteettiin eh, kysymyksiin liittyvissä asioissa. No sitten jos otetaan aivan uusi taso, taso tässä demokraattisessa rakenteessamme. Tähän mennessä olen puhunut edust edustuksellisesta demokratiasta, Euroopan parlamentista, kansallisista parlamenteista. Nyt kiitokset Lissabonin sopimuksen. Meillä on aivan uusi taso mukana tässä. Kyse on osallistavasta demokratiasta. Kansalaiset edustavat tätä ja kansalaisyhteiskunta. Ja minulle oli suuri kunnia saada esitellä komissiolle, parlamentille ja neuvostolle ehdotukset Euroopan kansalaisaloitteeksi. Näin miljoonalla kansalaisella on mahdollisuus ottaa asia esille käsiteltäväksi Euroopan unionissa. No, nyt me keskustelemme siitä, että kuinka välineitä voidaan käyttää tulevaisuudessa. Onko kyse liian monimutkaista välineistä tavalliselle kansalaiselle vai ei? No minun täytyy sanoa, että, että tuntemukseni perustuen siihen valtavaan kiinnostukseen, jonka tämä ajatus aiheutti Euroopan parlamentissa ja poliittisissa puolueissa, niin tämä online mahdollisuus kerätä allekirjoituksia aloitteiden tueksi. Ja kun kuulen kaikista näistä eri hankkeista, joita jo on vireillä, niin olen vakuuttunut siitä, että välinettä tullaan paljon käyttämään. Ja tämä tulee vahvasti vaikuttamaan Brysselin esityslistaan. On tietysti selvää, että kansalais yhteiskunta tulee vahvemmin olemaan esillä Brysselissä. Se tulee käyttämään hyväkseen artiklaa 11 olemaan mukana keskustelemassa Euroopan tulevaisuudesta. Ja näin me tulemme käyttämäänkin myöskin talous- ja sosiaalikomitean kanavia hyväksemme, kun keskustelemme kansalaisyhteiskunnan kanssa. Yksi hyvin tärkeä uusi toimija rakenteessa on tuo ulkosuhdepalvelu, ja täytyy sanoa, että me teemme todella hyvää yhteistyötä Cathy Ashtonin kanssa ja neuvoston kanssa ja käymme todella tiivistä keskustelua parlamentin kanssa ja toivon todellakin, että me hyvin pian saamme asetettua toimintakykyisen eurooppalaisen diplomaattikunnan, joka on edistämässä eurooppalaisia etuja maailmalla. Toivottavasti pian pääsemme myönteisiin tuloksiin. No esittelin teille toimielinten välisen tasapainon Brysselissä. Yksi toimielin kuitenkin jäi unohduksiin. Mikä unohtui? Komissio. No mitä komissiolle nyt sitten enää on jäänyt tässä uudessa rakenteessa? No on selvää, että, että, että meillä on nyt enemmän toimijoita tässä prosessissa, vahvempia toimijoita, mutta silti komission täytyy toimia moottorina. Komission pitää olla vahvin yhteisöllisyyden edustaja ja tietysti olla myöskin sopimusten vartija. Lainsäädäntö, aloite, oikeus on se, jolla komissio pystyy saattamaan Euroopan unionin ulos kriisistä taas vaurauteen ja on tärkeää, että me pystymme vahvistamaan taloudellista hallintoa ja pystymme, pystymme viemään eteenpäin niitä hyötyjä, joita taloudellinen yhdentyminen on tuonut tullessaan. Ja me pääsemme eteenpäin, jos toteutamme 2020 strategiaa ja vakaus- kasvu- ja vakaussopimusta. Näin pääsemme myönteiseen suuntaan. Komissio tulee tekemään työtä paljon haasteellisemmassa ympäristössä, vastapelureina vahvemmat tahot ja komission täytyy hyvin viisaasti käyttää vahvimpia välineitään, esimerkiksi aloiteoikeutta ja myöskin kiistatonta teknistä asiantuntemustaan Komissio on aivan varmasti ainoa toimielin Euroopassa, joka pystyy antamaan yleiskuvan koko Euroopasta ja eurooppalaisista kysymyksistä. En usko, että missään muualla Euroopassa on tällaista toimielintä. Se on täällä Brysselissä, se on komissio. Komissio tekee erinomaista työtä ja meidän pitää käyttää teknistä asiantuntemusta enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Komissio tulee olemaan vahvin eurooppalaisten etujen puolustaja ja komission täytyy käyttää valtaansa kunnioittain yhteisön lainsäädäntöä. Yhteenvetäen haluaisin todeta, että on todella tärkeää todeta, että huolimatta tästä värikkäämmästä, monipuolisemmasta toimielinne maisemasta, niin tärkeää on kuitenkin se, että meillä on yksi asia, joka on yhteinen. Me haluamme parempaa, demokraattisempaa, kilpailukykyisempää unionia, unionia, jota kunnioitetaan globaalisti. Ja vaikka toimielinten välinen keskustelu aina välillä saattaakin olla hankalaa, niin uskoisin, että hyvin selvää on myöskin se, että Euroopan unionin toimielimet toimivat parhaiten tehdessään yhteistyötä ja tämä on kaikkien toimielinten ytimessä ja uskon, että tämä ilmiö, tämä tendenssi on nähtävissä selkeästi lähivuosina. Lopuksi haluaisin vielä todeta, että olen vakuuttunut siitä, että nämä uudet puitteet, jotka Lissabonin sopimus meille on luonut, mahdollistavat sen, että pystymme käyttämään toimielinten uusia valtuuksia ja mahdollisuuksia parhaiten unionin hyväksi ja sen kansalaisten hyväksi. Kiitokset. Merci beaucoup, monsieur Kiitoksia, Sefcovic. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa Richard Corbett. Hän puhuu politiikan tulevaisuudesta. Kiitoksia ja kiitoksia siitä, että ystävällisesti kutsuitte minut tänne tänään. Herra de Quadras sanoi johdantopuheenvuorossaan, tai viittasi tuohon Lissabonin sopimukseen, että se on uusi pohja Euroopan unionille, eli uudelle unionille, joka korvaa entisen. Se on tietysti laillisesti näin, mutta poliittisesti mieluummin näkisin tämän kehityksenä, uutena askelena askelten sarjassa, joita on tapahtunut viime vuosikymmenien aikana, kun on uudistettu perustamissopimuksia ja instituutioista rakennetta kun tuli yhtenäisasiakirja, Maastrichtin sopimus, Nitsan sopimus ja nyt sitten Lissabonin sopimus. Puhun tällaista askeleittaisesta kehityksestä tietenkin institutionaalisesti, koska Lissabonin sopimuksessa ei ole mitenkään radikaalisti muutettu toimivaltuuksia. Vastuut eivät ole mitenkään merkittävästi lisääntyneet, vaan siinä on kiinnitetty, kiinnitetty huomiota siihen, miten toimivaltaa käytetään Euroopan unionin tasolla toimielimissä, rakenteessa ja minkälaiset valtuudet eri eh, toimielimillä on. Niitä on uudistettu Lissabonin sopimuksella. Ja tarkoitus oli lisätä tehokkuutta ja demokratiaa. Ehkä, eh, minkä takia sanon, että tämä on askeleittainen kehitys, niin ehkä esimerkkinä on se, että jos otetaan tämä pitkä kehitys, niin parlamenttikin, kun se tuli mukaan lainsäädäntöprosessiin, niin sitä kuultiin ainoastaan Maastrichtin sopimuksen saakka, jossa otettiin sitten mukaan yhteispäätösmenettely osan, vain korallisen artikloita osalta. Ja menettelyt olivat hyvin tiukat silloin. Ja sitten parlamentin hyödyksi tätä tilannetta muutettiin Amsterdamin sopimuksella. Ja edelleen Nitsan sopimuksella ja nyt Lissabonin sopimuksen myötä meillä on parlamentin valtaa lähestulkoon kaikissa lainsäädännön asioissa, jolloin parlamentti yhdessä päättää neuvoston kanssa. Ja tämä on loppujen lopuksi kuin kaksikamarinen järjestelmä Euroopan unionin tasolla. Näin on käynyt askeleittain. Sama koskee myöskin parlamentin valtuuksia ratifioida kansainvälisiä sopimuksia. Ensin lähtiin liikkeelle liittymissopimuksista, assosiaatiosopimuksista ja perustamissopimusten muutosten myötä Tämä on laajennettu. Ja nyt lähestulkoon kaikki kansainväliset sopimukset, joita EU solmii, niin ja joilla on jotain suurempaa merkitystä, niin edellyttävät Euroopan parlamentin ratifiointia. Tällaisia askeleittaisia muutoksia on nähtävissä myöskin komissiossa. Komission tilivelvollisuudessa parlamentille alkuperäisten sopimusten myötä e, kansalliset hallitukset määrittivät neljäksi vuodeksi komission jäsenet. Ja sitten näiden eri sopimusten uudistusten myötä tämä on muuttunut niin, että nyt komissio nimetään viideksi vuodeksi e, samaksi toimikaudeksi kuin parlamentin toimikausi ja parlamentti voi sitten vahvistaa komission jäsenet e, luottamusäänestyksellä. Sitä alun perin kuultiin ja sitten perustamissopimuksen muutoksen myötä tuli vahvistusprosessi ja sitten Lissabonin perustamissopimuksessa käytetään sellaista kielimuotoa, että parlamentti valitsee komission puheenjohtajan. Ja parlamentti voi nyt myöskin sopimuksen muutosten myötä jakaa salkut tai sekoittaa salkkujakoa ja tarvittaessa myöskin erottaa komission jäsenen. Ja nämä ovat aika merkittäviä, merkittävän muutosten sarja tässä uudistusketjussa. Ja tällä hetkellä hän Lissabonin sopimus on ikään kuin päättänyt tämän kierroksen. Katsotaan sitten, missä vaiheessa sopimuksia jälleen tarkistetaan. Mutta minä haluaisin keskittyä Eurooppa-neuvostoon, niin kuin herra Sefcovic sanoi, se on nyt oma toimielimensä – ja sillä on tietysti merkityksiä, sen täytyy hyväksyä pöytäkirja, sillä on oma budjetti ja myöskin sillä täytyy olla työjärjestys, niin kuin näitte Euroopan neuvoston verkkosivuilta. Eli tässä nämä käytänteet on institutionalisoitu, eikä ole enää pelkästään ö, ulkoministereitä paikalla. edustaja Kathy Ashton on paikalla ja siitä tulee nyt tode, toivottavasti sitten kompaktimpi ja parempi, sananpäin parempi työskentelyilmapiiri, mutta ehkä suurin muutos on tapahtunut puheenjohtajuudessa. Tietenkin ainahan Euroopan neuvostolla on ollut puheenjohtaja, eli mikä sitten on uutta? Kolme pientä muutosta, mutta yhdessä kuitenkin niillä on aikamoinen vaikutus Ensimmäinen muutos on jatkuvuus. Aikaisemmin puheenjohtaja vaihtui joka toisessa tai kolmannessa kokouksessa, eli puolen vuoden välein. Ja yleensä nyt sitten kun on kaksi kahden ja puolen vuoden jaksoa, niin on enemmän jatkuvuutta, on mahdollista luoda suhteita ja pohtia, missä vaiheessa asiat otetaan esityslistalle siis oikealla hetkellä eikä vain oman toimikauden mukaan. Ja saadaan myöskin ulkosuhteisiin enemmän jatkuvuutta, kun pidetään huippukokouksia kolmansien maiden kanssa tai maan ryhmien kanssa, niin kuin, kuin esimerkiksi EU, Latinan Amerikka huippukokous viime viikolla. Latinalaisen Amerikan edustajat olivat tottuneet tapaamaan joka kerran eri ihmisiä, mutta nyt on saatu jatkuvuutta aikaan. Sitten toinen muutos valtion päämiehet Eurooppa-neuvostossa eh, saivat keskenään valita, kuka eh, heitä edustaa ulospäin. Vanha automaattinen rotaatio tarkoitti sitä, että ei ollut mitään eh, valinnanvaraa, vaikkakin kyseessä olisi sitten ollut jokin valtion tai hallituksen päämies, johon he eivät juurikaan luottaneet tai vaikka kyseessä olisi ollut pääministeri, jota, joka oli juuri äh, vaaliprosessissa ja takeita siitä tänne valittaisiin uudelleen. Eli tämä on nyt muuttunut. Voidaan valita henkilö ja se tietysti myöskin edellyttää luottamusta ja jonkinlaista poliittista mandaattia tälle valinnalle. Sitten kolmas muutos on se, että tämä henkilö on täysipäiväinen työntekijä. Aikaisemmat tämän, tässä asemassa toimineet ennen, ennen kaikkea johtivat omaa hallitustaan. Ja tämä työ tietysti vei 80-90 prosenttia heidän ajastaan ja nyt täysipäiväisesti tässä virassa toimiva pystyy tietysti sitten olemaan suorassa suhteessa kaikkiin 27 valtion tai hallituksen päämiehen, jotka ovat mukana Euroopan neuvostossa. Voi puhua heidän kanssaan jatkuvasti, valmistella kokeuksia ja tarvittaessa matkustaa tapaamaan heitä. Tämäkin on merkittävä muutos. Nämä kolme muutosta varmaan sitten saavat Euroopan neuvoston toimimaan paremmin roolissaan. Ja Tietysti akateemikot voivat miettiä siitä, että äh, korostako tätä hallituspuolta äh, ennemmin kuin tätä yhteisöulottuvuutta. Mutta no, tämän on useita vastauksia. Ensinnäkin tämä hallitusten välinen aspektihan on totta EU:ssa. Ja jos halutaan, että EU toimii, niin senkin osion tulee toimia paremmin ja kunnolla. Ja toisekseen, niin monilla tavoin niin Euroopan neuvosto tuo jo, juuri nämä monet ulottuvuudet yhteen. Muistakaapa, että komissaarikin on täysi jäsen siellä. Eli voidaan yhtä lailla koordinoida kansallisia ja Euroopan unionin politiikkoja ja jos tämä henkilö ei halua todellakaan mitenkään, tämä puheenjohtaja halua mitenkään murentaa tätä yhteistyötä, vaan päinvastoin Van Rompuy pyrkii juuri estämään sen, että näitä politiikkaa harjoitetaan Euroopan toimielinten haitaksi. No tietysti monenlaisia myönnytyksiä on tehty aikoinaan. Sen takia tietysti tämäkin seikka oli jätetty aika avoimeksi. Joku näki ehkä tässä Ranskan viidennen tasavallan hallintomallin, että tässä komission puheenjohtaja antoi sitten tälle puheenjohtajalle nämä tärkeät asiat hoidettavaksi. Mutta jotkut näkivät, että mä oli sitten taas ihan päinvastoin, että Kyseessä oli tällainen käytännönläisten asioiden hoitaja, hoito. Mutta Van Rompuy on hyvin selvä. Hän ei ole mielestään president Ranskan tasavallan puheen, presidentin suhteen, eikä myöskään pelkkä puheenjohtaja. Yhdessä lehdistölaisuudessa yksi toimittaja sanoi, että hän on vain jour- spektaattori ja toisaalta sitten toinen sanoi, että hän on diktaattori. Hän sanoi, että en ole kumpaakaan. Minä helpotan neuvotteluja. Jos muistatte, että hän todellakin johtaa ainoa toiminta, joka toimii konsensuspohjalta. Eli 27 henkiä, jotka ovat tottuneet kansallisessa kontekstissa viemään oman tahtonsa läpi, niin – Eihän se näiden kesken se konsensuksen rakentaminen ole kovinkaan helppoa pitää rakentaa siltoja, vaikka lähtökohdat ovat hyvin erilaiset. Siitähän Van Rompuyn tuossa on kyse. Sitten suhteet muihin no, toimielimiin, näistä ei ole hirveästi perustamissopimuksissa sääntöjä. Hän rakentaa suhteita muihin toimielimiin, hän tapaa muiden niin Toimielinten johtaja jatkuvasti. Mä tiedän, että puhun liian pitkään, mutta ehkä olisi kuitenkin ihan hyvä katsoa ihan nopeasti näitä seikkoja. Siis suhteet esimerkiksi ulkosuuden edustaja Ashtoniin. Ei mitään ongelmia. Ryan veto on ikään kuin presidentin ja, tai pääministerin ja ulkoministerin välillä – Jos tämä tapahtuu ulkoministeritasolla, niin silloin jos vetäjänä on Ashton ja sitten taas hallitusneen niin valtionpäämiesten tasolla vain Rompuy. Sitten mut kysymykset ovatkin ehkä vähän hankalampia. Eivätkä yleisö ja kolmannet valtiot aina välttämättä ymmärrä tätä rajanvetoa. He tulevat molemmat Brysselistä, he molemmat edustavat EUta, eikä rajanveto aina ole heidän kannaltaan kovin helppoa, mutta paradoksaalisesti Cathy Ashtonin osalta on olemassa tällainen yhtenäinen edustus. Nyt on kaikki koottu Ashtonin alaisuuteen. Enkä olisi yllättynyt siitä, jos muutaman vuoden kuluttua jälleen keskusteltaisiin siitä, että koottaisinko vielä enemmänkin näitä salkkuja yhteen. Mutta meidän on kuitenkin nyt tällä hetkellä saatava tämä toimimaan ja puheenjohtaja, anteeksi, puheenjohtaja ja sitten edustaja ovat tietoisia tästä, että mitä vaaroja tässä on. tapaavat maanantaisiin, he puhuvat asioista, ovat ihan isoja ihmisiä ja pystyvät keskenään kyllä sopimaan nämä kysymykset. Sitten suhteet parlamenttiin. Rovan ainoa tehtävä on näiden huippukokousten jälkeen raportoida asioista parlamentille 4-5-6 kertaa vuodessa. Siinä on kaikki hän halusi täydentää tätä ja on tehnytkin näin tapaamalla erilaisia poliittisia ryhmiä ja ryhmien johtajia ja voin kertoa teille, että parlamentti juuri viime viikolla hyväksyi tarjoukset puheenjohtaja Van Rompolta kertoa kaikille poliittisten ryhmien johtajille heti huippukokouksen jälkeen vielä samana iltana. Eli antaa heille ihan tuoretta tietoa heti Euroopan neuvoston kokouksen jälkeen. Hän näkee tämän tärkeänä. Hän pitää sitä tärkeänä, että on suhteet parlamenttiin, mutta hän ei halua myöskään ö, viedä komission puheenjohtajan tehtävää. Tietysti komission puheenjohtajalla on paljon intensiivisemmät suhteet parlamenttiin. Hän on myöskin tilivelvollinen parlamentille, hänet voi myöskin parlamentti erottaa. Komissio tekee lainsäädäntöehdotukset parlamentille samoin kuin budjettiesityksen ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalla ei ole tämän tyyppisiä tehtäviä ollenkaan, eli tässä on kyse ihan toisenlaisista suhteista. Sitten vielä suhteet näihin neuvoston puheenjohtajiin. Tämä kiertävä puheenjohtajuus on nyt sitten kokonaan toinen juttu. Espanja on puheenjohtajana ollut tavallaan tämän vanhan järjestelmän viimeinen edustaja. Tästä lähtien sitten nämä rotaatio toimi niin, että pääministeri ei enää johda huippukokousta, eikä ulkoministeri myöskään vedä enää yleisten asian neuvostoa, eikä myöskään matkusta ympäri maailmaa edustamassa ulkosuhteita, koska se on Cathy Ashtonin tehtäviä, eivätkä myöskään suurlähetystöt puheenjohtajavaltiossa koordinoi mitenkään suurlähetistöjen toimintaa kolmansissa maissa, vaan se on sitten unionin lähetysten tehtävä sitten, kun ulkosuhdehallinto on täysin toiminnassa. Eli tämä kiertävä puheenjohtajuus itse asiassa tarkoittaa vain sektoriministerineuvostojen johtamista, eli vaikkapa liikenteen, maatalouden, energian niin edelleen. Eli silloin, kun kyseessä on yhteispäätösmenettely parlamentin kanssa, se ei enää ole sellaisessa roolissa kuin ennen vanhaan. Ja tietysti aikaisemminkin, niin eihän kyseessä koskaan ollut Euroopan unionin presidentti, vaikka jotkut niin mielellään kutsuvat itseään. Siis kyseessä oli kuuden kuukauden äh, vetovastuu ja esityslistatkin on löyty lukkoon jo aiemmin. Eli siinä vain piti vetää kokouksia. Nyt ehkä rooli on vieläkin vähäisempi ja sitä monet, äh, siihen monet eivät ole vielä tottuneet ja varmasti myöskin kansalliset hallitukset itse asiassa ovat jo unohtaneet, että – mitä he oikein allekirjoittivatkaan muutamia vuosia sitten, tai ehkä edeltävä hallitus oli sen allekirjoittanut. Ja monet puheenjohtajavaltiot haluaisivat vielä olla kor- korkean profiilin maita, mutta sitten pitäisi tehdä jotain, että erottuisi joukosta. Tämä saattaa olla aika arkaluonteinen kysymys. Niin, minä taisin puhua nyt pitkään, mutta halusin kuvata näitä viimeaikaisia kehityksiä. Eli tässä on kyseessä tällainen evoluutio paremminkin kuin vallankumous. Mutta näin on saatu demokraattista kehitystä, demokraattista tilivelvollisuutta ja tehokkuutta. Kiitoksia. Kuuntelimme tätä teidän hyvin selkeää ja täydellistä tänne, vaikka tietysti meillä on vielä lisäkin tästä poliittisesta tapa- tasapainosta. Nyt siirrymme sitten akateemisen maailman puolelle ensimmäiseksi Jörg Monar. Kiitoksia. Hyvät komission jäsenet, hyvät kollegat, on ilo ja kunnia todellakin olla puhumassa täällä aiheesta toimielin tasapaino – ja kiitän kutsusta tänne. Otin kutsu mielelläni vastaan. Minä käytän jotain kalvoja tässä esitykseni tueksi, mutta minun täytyy tässä antaa sitten käsimerkkiä joka kerran, kun kalvo pitää vaihtoa. Pahtelen sitä etukäteen. No ensinnäkin haluaisin selventää tätä toimielin tasapainon käsitettä. Tässä on erilaisia käsitteitä. Yksi koskee tällaista perustuslaillista periaatetta Euroopan unionissa, eli tässä perustamissopimus on jakanut toimivaltasuhteet. Ja tällainen perustuslaillinen periaate, niin sen on myöskin tuomioistuin jo aika, aika aikaisin jo 50-luvulla määritellyt Meroni-tapauksen myötä 956 tapauksen myötä. Eli ajatuksena on se, että suojellaan näitä laillisia virka toimioikeuksia, jotka perustamissopimuksessa on määritelty. Eli kyseessä on sellainen toiminnan tasapaino, jota käytetään usein kirjallisuudessa ja poliittisessa tieteessä. Ja se siis kuvaa näitä valtasuhteita toimielinten välillä. Siinä keskitytään tähän suhteelliseen valtaan äh, toimielinten välillä poliittisessa kontaktissa. Ja tässä on kyse tällaista dynaamisesta suhteesta, koska tämä valtasuhde toimielinten välillä on muuttunut vuosikymmentä-luvulta lähtien ja minun esityksessäni keskityn tähän toiseen käsitteeseen, jossa kuvataan näitä valtasuhteita ja katsotaan sitä, mikä on nyt muuttunut Lissabonin sopimuksen myötä, mitä seurauksia tällä on. Ja komissaari Sefkovic jo sanoikin, että itse asiassa paljon on muuttunut nyt selkeästi Lissabonin myötä ja Richard Corbett kuvasi tätä askettaista parlamentin kehitystä. Ja voidaan sanoa, että oikeastaan 70-luvulle asti, kunnes parlamentti sai ensimmäiset budjettivaltuudet, niin itse asiassa oli tällainen bipolaarinen järjestelmä. Eli jos katsotte vaikka vanhoja oppikirjoja, niin meilläkin European Colleges on säilytetty nämä vanhat kirjat, joissa puhutaan toimielinrakenteesta ja silloin tarkoitettiin nimenomaan komission ja neuvoston välistä valtasuhdetta ja vasta myöhemmin parlamentti tuli mukaan tähän järjestelmään. Ja, ja sitten 70-luvulta lähtien puhutaan yhä enemmän tällaista tripolaarisesta järjestelmästä, eli parlamentti, komissio, neuvosto. No täällä parlamentti on tämän kolmion ylimpänä. Tämä on ikään kuin kunnianosoitus tämän päivän isännälle. No sitten Lissabonin sopimuksen myötä niin tultiin tällaiseen neljäkantaisen järjestelmään, joksi minä kutsun sitä. Eli itse asiassa meillä on tämä Eurooppa-neuvosto, niin kuin juuri kuvailtiin, se on nyt tullut mukaan tähän kuvioon näin perustuslaillisesti ja poliittisesti uutena toimielimenä. Ja sillä on mahdollisuus antaa tiettyjä laillisesti sitovia päätöksiä ja myöskin äh, sitten taas budjettipuolella sitä äh, sitovat tiedyt periaatteet ja säännöt. En tiedä, tuleeko jossain vaiheessa kysymys esimerkiksi Euroopan neuvoston äh, budjettimenettelyjen läpinäkyvyydestä. Se, sekin saattaa haastaa nyt sitten jopa tuomioistuimessa. Sekin on uusi ulottuvuus. Ja sitten jos katsotaan alempaa kolmiota tässä nelikantajärjestelmässä, niin siellä on aika mutkikas uusi piirre, nimittäin komission varapuheenjohtaja kautta korkea edustaja Puhun ensin tästä varapuheenjohtajuudesta. Tässä aika uusi innovaatio, nimittäin tämä on tällainen alakolmio ikään kuin tässä valtakuviossa. Se on syntynyt tästä uudesta virasta, eikä se ole pelkästään uusi virka, joka on luotu, vaan hänellä on oma hallintonsa sitten, eli ulkosuhdehallinto tässä taustana, Ja tässä on aika merkittävä se, että jos katsotte sopimusta, niin itse asiassa on määritelty nämä valtasuhteetkin kaikkien näiden toimielinten välillä, jotka tässä kaaviossa näkyvät, mutta vähiten on määritelty valtasuhdetta perustamissopimuksessa nyt parlamentin ja Eurooppa-neuvoston välillä. Tässä ei ole mitään hierarkista järjestelmää tai suoraa yhteydenpitoa, paitsi nämä niin sanotut briefaukset kokouksista. Eli tämä on aika mielenkiintoinen mm, järjestely tai yleensä löydy kansallisista perustuslaista. Ja sitten tämä toimielin tasapaino, niin voisin käydä nopeasti läpi kuusi eri ulottuvuutta tässä tasapainossa. Ensinnäkin tämä perustuslain asema, eli riippumattomuus, sitten toimivaltasuhteet, budjettikehys, tärkeimmät nimitykset No, näköjään minulla kyllä numerot on tässä nyt vähän menneet sekaisin, mutta seuraava siis toinen on tämä poliittinen aloitteen teko, eli tässä kyseeseen tulee, miten poliittinen ohjelmointi tapahtuu, aloiteoikeuden perusteella ja niin edelleen. Sitten päätöksenteko. Tämä koskee sitten primäärilainsäädäntöä ja budjettivaltuuksia. Neljänneksi toimeenpano, täytäntöönpano eli minkälaista valtaa toimielimillä on näiden päätösten täytäntöpanon suhteen mukaan lukien valvontavaltuudet. Ja sitten tällainen eh, sisäinen johtajuus, silläkin hän voi olla tietysti merkitystä valtasuhteisiin toimielten välillä. Ja sitten lopuksi vielä lähden liikkeelle tästä tasapainon yhteisestä ymmärryksestä. Totta kai tämä koskee sitten myöskin nä- näkyvyyttä, koska toimielimet, jotka ovat näkyviä kansainvälisesti ja muutenkin, niin voivat lisätä vaikutusvaltaansa tämän näkyvyyden kautta ja kansalaisten silmissä ja kolmansien maiden silmissä, eli tälläkin on merkitystä. Menen läpi nämä eni urottuvuudet menemättä nyt liikaa yksityiskohtiin. Ensinnäkin tasapainomuutokset, jos ajatellaan perustuslaista asemaa, niin tässä on varmaan ihan selvää, että parlamentti on saanut Lissabonin sopimuksen myötä paljon vahvemman aseman. Sillä on lisääntynyt rooli perustamissopimuksen uudistuksissa, sitten näiden passerelausekkeiden käytössä ja sitten sillä on myöskin muita tällaisia joustavuussäädöksiä esimerkiksi Euroopan unionin rikosoikeudellisella alalla, sitten se voi aloittaa tällaista tehostettua yhteistyötä nyt ja myöskin nimittää komission. Siinä mielessä sen asema on vahvistunut ja lopuksi sillä on nyt täydelliset rinnakkaiset budjettivaltuudet. Eli varmaan näin perustuslaillisesti tarkasteltuna niin parlamentti on parlamentin aseman merkittävästi muuttunut. Parlamentti on nyt enemmän kuin koskaan ennen mukana tällaisessa järjestelmän muutoksessa, koska näiden mainitsemini kysymysten osalta, niin kuin Passerellin osalta ja muidenkin kysymysten osalta, niin parlamentilla on enemmän kuin koskaan mahdollista suoraan vaikuttaa myöskin järjestelmän muuttamiseen. Komissio Komission asema on mielestäni heikentynyt, koska sen on nyt sitten oltava yhteydessä tähän vahvistettuun parlamenttiin ja myöskin Euroopan neuvostoon ja tämän varapuheenjohtajan kautta korkea edustaja sitten osittain myöskin vaikuttaa tähän toimielin riippuvuuteen ja yhtenäisyyteen, koska jos komissiolla on nyt ikään kuin puolikas paikka Eurooppa-neuvostossa, niin tämä varmasti haikentaa komissiota. Ja sitten tosiaan jos ajatellaan perustuslaillisesti, niin komissio ehkä pitää, anteeksi, neuvosto pitää itse ja omaa asemansa muuttumattomana, vaikkakin tietysti Euroopan neuvoston valta on vahvistunut, ja sitten lopuksi Euroopan neuvoston valta on vahvistunut, koska se on nyt oikea toimielin, joka pystyy myös antamaan laillisesti sitovia päätöksiä. Ja tämä on varmasti kaiken kaikkiaan uusin uudistus näissä toimielimissä. Sitten jos ajatellaan, miten tasapaino on muuttunut politiikan aloitteiden osalta, niin tässäkin parlamentti tässä voittaa oikeastaan eniten Lissabonin sopimuksen muutosten myötä ja epäsuorasti tavallaan, koska kaiken kaikkiaan kun parlamentin asema vahvistunut, niin komissio on tarjonnut parlamentille tällaista tehostettua vuoropuhelua näistä lainsäädäntöaloitteista. Ja sitten komissio on tehnyt uusia sitoumuksia näiden parlamentin omien aloitteiden, lainsäädännöllisten aloitteiden suhteen. Ja parlamentti ainakin uskoo, että näistä neuvotteluista sitten se saa jotain kourin tuntiva. Itse asiassa Barrosokin on luvannut tätä jo aika selkeästi. Eli parlamentti varmaan tässäkin sitten on voittajana komissio. Jälleen heikentyy, koska sen yksinomainen aloiteoikeus, niin siihenkin puututaan osittain tällä kansalaisaloitteella. Ja komissio voidaan pakottaa tällaisella aloitteella sitten loppujen lopuksi tekemään ehdotus, jotta se loppujen lopuksi päätti olla tekemättä. Eli tämäkin on muutos alkuperäiseen järjestelmään verrattuna. Ja minä jo mainitsinkin, että sitten on tällainen kolmannen pilarin institutionisointi, eli poliisiyhteistyö, rikosoikeudelliset asiat, niin nyt ensimmäistä kertaa kun on yhteisöllistetty nämä kysymykset, niin ei olekaan enää komissiolla yksinomaista aloiteoikeutta, vaan itse asiassa yksi neljäsosa jäsenvaltiosta voi sitten saada oikeuden tehdä lainsäädäntöehdotte-aloituksen. Eli tätä voidaan pitää yhteisöllistämisenä. Ja myöskin nämä komission aloitteet voidaan ehkä jopa pysäyttää tällaisena parlamentin aloitteella, kansallisten parlamentin aloitteella. Ja sitten jos ajatellaan komission lainsäädännön ehdotuksia, niin nyt komissio pystyy sitten tukemaan myöskin näitä korkean edustan tekemiä ehdotuksia, eli tässäkin nähdään, miten tämä riippumattomuus muuttuu. Ja sitten neuvoston asema ei juuri muutu ja Euroopan neuvoston valta vahvistuu. Tietysti kun lukee huolellisesti sopimuksen tekstiä, niin siellä pidetään vahvempaa, vahvempia ilmauksia strategisesta suuntautumisesta EU-ssa ja parlamentin roolista tässä. Jos ajatellaan esimerkiksi CF SPtä, niin siihen on tehty lisäys liittyen näihin pääperiaatteisiin suuntaviivoihin ajatellen sitä, mitä sopimuksessa aikaisemmin oli. Ja sitten kun ajatellaan vapauden oikeuden ja turvallisuuden aluetta, jossa on edistytty eniten viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin artiklassa kahdeksan sanotaan, että suuntaviivat, jotka koskevat jopa operatiivista suunnittelua, on määriteltävä neuvostossa. Joulukuussa hyväksyttiin Tukholman ohjelma, jossa on 82 sivua tavoitteita. Ja mi- miten paljon harkintavaraa ja pelivaraa neuvostolle jää vielä tästä, on kysymys. Seuraavaksi päätöksenteko. Tässä Euroopan parlamentti on hyötynyt suuresti, koska yhteispäätösmenettelyä on laajennettu 40 uuteen oikeudelliseen perustaan – se on täysin mittaisesti mukana yhteisvaikutusmenettelyssä, varanhoitomenettelyssä neuvoston kanssa. Tällä on vaikutusta. Komission asema on heikentynyt, koska nyt yhteisvaikutusmenettelyn laajentaminen tarkoittaa sitä, että on 40 uutta aluetta, joissa Euroopan parlamentti voi pyrkiä saamaan sopimuksen neuvoston kanssa. Tästä on huomattavasti kirjallisuutta olemassa. Neuvostonkin asema heikkenee, koska sen on pakko neuvotella parlamentin kanssa kaikilla näillä 40 uudella alueella sekä vuosittaisesta talousarviosta. Ja neuvosto on menettänyt viimeisen sanansa liittyen pakollisiin budjettimenoihin. On aivan selvää, että tämä saattaa johtaa siihen, että neuvostossa päästään tekemään päätöksiä mm, nopeammin, mutta toisaalta komissio ja parlamentti pystyvät olevat vaikuttamaan paremmin siihen, mitä neuvostossa tapahtuu. Eli siinä mielessä tämä sitten vahvistaakin neuvoston asemaa. Euroopan, Euroopan neuvoston päätöksentekomahdollisuudet ovat parantuneet nyt, koska poliisi- ja oikeusyhteistyössä on edelleenkin osakkeet, joiden mukaisesti neuvostolla voi olla suora vaikutus lainsäädännöllisiin ehdotuksiin. Eli jos jäsenvaltiot vetävät hätäjarrusta, niin Euroopan neuvoston on vedettävä ratkaisu ja niin kauan kuin Euroopan neuvosto asia käsittelee, niin lainsäädännöllinen, lainsäädännöllinen menettely on pysähdyksissä. Ja sitä voidaan jatkaa vasta sen jälkeen, kun Euroopan neuvosto on päässyt päätökseen asiasta. Eli tällä on selkeät vaikutuksensa. Lisäksi on mahdollisuus hätäpäätösten tekemiseen. Neuvosto voi pitää hätäkokouksia, jotka liittyvät kansainvälisiin kehityskulkuihin. Eli valtion hallitusten päämiehet voivat kokoontua yhteen menettelyn mukaisesti ja tehdä päätöksiä ajankohtaisista kriiseistä. Eli tässä on annettu Euroopan neuvostolle lisää päätöksentekomahdollisuuksia. Sitten seuraava sivu, en tässä jo edelleen, niin tasapainon muuttuminen täytäntöönpanossa. Tässä parlamentin asema on jälleen vahvistunut, koska sillä on mahdollisuus hylätä komission lainsäädännön täytäntöönpanoon liittyvät säännökset. Eli tässä parlamentti saa lisäytysblokkaamismahdollisuuden ja lisäksi tällä on tämä mahdollisuus myöskin yhteispäätösmenettelyssä, kun kyse on komission panovalvonnan toteuttamisesta. Tällä tavalla parlamentti pystyy paremmin valvomaan täytäntöönpanoa. Tässä myös toisaalta komission asema on vahvistunut, koska kun on tämä uusi lainsäädännöllinen delegointisysteemi, No tästä käydään vielä neuvotteluja näistä sopimuksista. Ja komitologia menettelyn kautta komission valvontamahdollisuudet ovat heikentyneet. Ja mahdollisesti sääntely- ja hallinnointikomiteoista luovutaan, mutta tässä kuitenkin komissio saa vähän enemmän riippumattomuutta – ja lisäksi komissiolla on oikeus pistää alulle sopimusrikkomusmenettely jäsenvaltioita vastaan. Tämähän on ollut tällainen suuri musta aukko täytäntöönpanon valvonnassa aikaisemmin. Ja toivottavasti komissio käyttää tätä mahdollisuutta. Neuvoston asema on heikentynyt, koska neuvoston on annettava osa tai toimittava valvonnassa täytäntöönpanon osalta yhteistyössä parlamentin kanssa. Eikä se pysty niin paljon enää myöskään vaikuttamaan komission täytäntöönpanoon komitologiaa eli asiantuntijatasolla. Euroopan, Euroopan neuvoston asema taas pysyy muuttumattomana. Sitten toimielinten vahvuus ajatellen tätä sisäistä vahvuutta tässä parlamentin asema on sama. Parlamentin jäsenten määrä on pysynyt muuttumattomana, eikä tämä vaikuttaa Euroopan parlamentin sisäisesti. Kuitenkin komission sisäinen institutionaalinen vahvuus on kasvanut, koska puheenjohtaja voi nyt nimittää varapuheenjohtajat sekä pakottaa jäsenen eroamaan ilman komission kollegion hyväksyntää. Toivottavasti näin ei koskaan tule käymään, mutta puheenjohtajalla tämä valta kuitenkin on. Ja tietyissä ääritapauksissa tämä saattaisi parantaa komission sisäisiä toimintamahdollisuuksia. Lisäksi on kaavailtu sitä, että asema vahvistettaisiin entisestään jäsenten määrää mahdollisesti vähentämällä. Tästä on kirjallisuutta olemassa. Eli jos kollegiota pienennettäisiin, niin komission asema institutionaalisesti parannisi. Se on tietysti siitä, pitääkö jokaisella jäsenvaltiolla olla kollegiossa jäsenensä. Se on asia erikseen. Mutta Irlannille tehdyn myönnytyksen takia tämä on jumiutettu, eli se ei ole käsittelyssä. Joka tapauksessa siis komission siis on sisäisesti institutionaalisesti vahvistunut. Sen sijaan neuvosto on heikentynyt, koska taakkaa kiertävä puheenjohtajuus menettää suoran yhteyden äh, Euroopan neuvoston puheenjohtajuuksiin, koska tässä on toisaalta, toisaalta on EUn pysyvä mm, presidentti ja toisaalta on kiertävät puheenjohtajuudet. Ja tämä heikentää tilannetta. Lisäksi tässä on epäjohdonmukaisuuksien vaara ajatellen eri neuvostokokoonpanoja ja Euroopan neuvostoa tässä ulkosuhteissa puhutaan paljon johdonmukaisuudesta, vaikka myöskin muissa neuvostokokoonpanoissa on omat ulkosuhteisiin liittyvät ulottuvuutensa. Euroopan neuvosto tässä on vahvistunut institutionaalisesti Tämä johtuu juuri jatkuvuudesta ja johtajuudesta, kun on pysyvä presidentti. Tärkeää on kuitenkin se, että nyt on mahdollisuus saada mukaan eri neuvostokokoonpanoista ministereitä Euroopan neuvoston kokouksiin, koska tällä tavalla pystytään vahvistamaan eri neuvostokokoonpanojen suoraa vaikutusta eh, Eurooppa-neuvostoihin. Eli jos ministeriltä pyydetään paikalle, niin sen jälkeen olisi ministerin, ministerin kohdistuisi painetta todellakin toimia aktiivisesti ja sen parissa. Sitten tasapaino ajatellen julkista näkyvyyttä. Tässä parlamentti, parlamentin asema on parantunut, koska siellä on nyt enemmän päätöksentekovaltaa valtaa lainsäädännöllisissä menettelyissä ja ilman muuta parlamentin näkyvyys vahvistuu. Tämä näkyy esimerkiksi SWIFT-sopimuksen hylkäämisessä. Sen jälkeen seuraavana päivänä, kun parlamentti oli hylännyt SWIFTin, niin se oli kaikkein eniten tiedotusvälineissä etusivulla näkyvissä – Toivottavasti parlamentti ei kuitenkaan aina käytä tätä valtaansa negatiivisessa mielessä, mutta kun se sitä käyttää, niin se saa lisää näkyvyyttä myöskin, kun on nämä 40 uutta yhteispäätösmenettelyaluetta. Niin no tietysti tästä, tästä nyt voidaan keskustella. Tästä on erilaisia näkemyksiä, mutta me voimme keskustella asiasta. Komission, komission julkista näkyvyyttä ajatellen on heikentynyt koska nyt kun Eurooppa-neuvosto saa enemmän näkyvyyttä, niin se ikään kuin kilpailee komission puheenjohtajan kanssa. Ikään, eli EUlla on ikään kuin kaksi puheenjohtajaa tai presidenttiä. Ja tämä näkyy jo tiedotusvälineissä, jossa lyhyyden vuoksi Herman Rompuysta puhutaan EUn presidenttiin. Tämä on tietenkin yksinkertaistamista, mutta tämä saa aikaan tietyn kuvan, tiettyjä näkemyksiä. Tämä ei välttämättä ole kauhean kiva juttu ajatella komission puheenjohtajaa, mutta hän varmastikin, ja se näkyy hänen puheessaankin tänä aamuna, hän varmastikin tarttuu tähän haasteeseen ajatellen komission näkyvyyttä julkisuudessa. Halusin vain mainita tämän. Lisäksi komission puheenjohtaja ja korkea edustaja yhdistetään nimenomaan neuvostoon, Euroopan neuvostoon – kun katsotaan sitä, mitä Rova Ashton tekee, niin useinhan komission varapuheenjohtaja vain jätetään pois, koska on niin pitkä, pitkää raskasotuista sanoa, että korkea edustaja ja varapuheenjohtaja – Silloin puhutaan vain korkeasta edustajasta usein, ja silloin komissiolla on, komissio mahdollisesti menettää, tai sen julkinen profiili heikkenee Nyt kun Euroopan neuvostossa on pysyvä puheenjohtaja ja on enemmän epävirallisia kokouksia, niin kuin Euroopan eh, päivä haluaa, niin tämä tuo vahvistusta mukanaan. No nyt haluaisin kaadella tällä tavalla aika karkeasti koota tämän kaiken yhteen. Olen tässä nyt vain eh, merkinnyt plussia eri toimielimille niissä asioissa, joissa ne ovat vahvistuneet. Nolla symboloi sitä, että muutosta ei ole ollut, ja miinukset taas sitä, mitä ne ovat menettäneet. Ja tässä nyt on kaksi aivan selkeää voittajaa, parlamentti ja neuvosto. Eurooppa-neuvosto, komissio ja neuvosto suhteellisesti ovat menettäneet. Kaikkihan tietysti on suhteellista. Tämä nyt ei tarkoita ollenkaan sitä, että komissiosta olisi tullut merkityksetön, mutta kun ajatellaan institutionaalista tasapainoa suhteellisesti tarkasteltuna, niin on aivan selvää, että parlamentti ja Euroopan neuvosto ovat vahvistuneet. Nyt sitten minulla olisi vielä johtopäätöksiä. No ensimmäisen näistä jo kerroinkin. Euroopan parlamentti ja Euroopan neuvosto ovat Lissabonin sopimuksen johdosta ohjelmassa asemassa. Jälkeenä vallan napoina. Tässä nyt on kyseessä sopimuksissa oleva toimielinten välinen ikään kuin tyhjiö, koska tämä on niin epämääräisesti määritelty. Tämä tarkoittaa sitä, että tarvitaan sopimuksia toimielinten kesken, jonkinlaisia toimielinten välisiä järjestelyjä asian ratkaisemiseksi. Ja kuten juuri kapitilta kuulimmekin, niin parlamentille on tarjottu enemmän valmistelevia kokouksia – Nämä kaksi toimielintä, parlamentti ja neuvosto, ovat nyt tämän äh, vallanpäätöksen teon kaksi tärkeintä napaa. Ja lisäksi ei voida sitä sitä, että komission asema on heikentynyt. Äh, komissio on näiden kahden äh, päätöksentekoon välillä ikään kuin puristuksissa. Tämä on haaste komissiolle ja varapuheenjohtaja Zyskovic on jo tuonut esillekin sen, että komission asema on nyt haasteellisempi ja haluan toivottaa onnea teille tästä selviytymisestä. Tämä on nyt myöskin tikempi kilpailun kannalta. Kaikkihan kuitenkin aina kannattavat kilpailua, joten no niin, joka tapauksessa parhaat toivotukseni teille. Sitten komission rooli tämän järjestelmän moottorina äh, on heikentynyt, koska Euroopan neuvoston rooli on vahvistunut, koska riskinä on se, että Euroopan neuvostoa pidetään juuri sinä, toimi, eli sinä toimijana, joka tekee päätökset ja tuo esille uudet äh, käsitteet ja lähestymistavat. Mikäli komissio haluaa toimia vastapainona ja pitää kiinni omasta moottoriroolistaan, niin on ratkaiseva, että komissiolla on hyvin läheinen suhde parlamentin kanssa. Ja tämä uusi puitesopimus on osa komission pyrkimyksiä saada aikaan paremmat suhteet parlamentin kanssa, jotta se voisi toimia strategisena vastapainona Eurooppa-neuvostolle, jotta integraatioprosessia voidaan viedä eteenpäin tai sitten neuvoston suhteellinen painoarvo äh, vähenee, koska Euroopan neuvoston asema on vahvistunut, mikä saattaisi johtaa siihen, että neuvostokokoonpanosta tulee ikään kuin eräänlainen äh, superkoreper, jossa tehdään yhä enemmän valmisteluja Euroopan neuvostoa ajatellen. Mutta mitä sitten koreperille tapahtuu? Onko sitten jonkinlainen seniori- ja juniorikoreper? En tiedä, ja tässä ei vielä olla, mutta Tältä tämä kehityskulku kuitenkin näyttää. näyttää. Sitten tämä uusi korkean edustajan varapuheenjohtajan asema on yksi kummallisimmista institutionaalisista merkillisyyksistä, jota koskaan luotukaan EU-ssa. Tällaisia outouksia löytyy muualtakin, mutta nyt ollaan saatu aikaan jotain hyvin kiinnostavaa näiden neuvottelujen tuloksena ja sitten tämä eh, systeemin monimutkaisuus ja institutionaalisen tasapainon eh, muuttumiset eh, tarkoittavat sitä, että tarvitaan yhä tehokkaampaa toimielinten välistä yhteistyötä. Enkä ole täysin optimistinen sen suhteen, että miten tämä tasapaino, tämä herkkä tasapaino pysyy tulevaisuudessa olemassa. Nyt todellakin tarvitaan enemmän kuin koskaan ennen toimielinten välisiä järjestelyjä ja sopimuksia, koska muuten systeemi ei voi toimia. Se ei voi toimia, elleivät toimielimet jatkuvasti pyri kompromisseihin ja pyri varmistamaan sen, että tieto todella kulkee suuntaan ja toiseenkin ja että on olemassa luottamusta – me todellakin nyt tarvitsemme toimielinten välistä yhteistyötä, koska järjestelmä ei välttämättä toimi, mikäli emme tässä onnistu. Ja tietystikin teillä taas varapuheenjohtaja on hyvin raskas vastuu kannettavananne. Nyt viimeinen, viimeinen tai päätös kuvaesityksessään, niin Nyt pitäisi muistuttaa niitä, joiden mielestä tilanne on täysin muuttumaton Lissabonin jälkeen, niin pitäisi muistuttaa elinkirjasta 527, eli teitä tasapainoa on muutettu ja siitä on löytynyt puutteita. Merci, Monsieur Morar. Madame Lucia Serena Rossi, vous avez la parole. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi Lucia Serena Rossi. Pleasure that you great honor to be here today. I also... Kiitoksia. Meillä on suuri kunnia olla paikalla. Minulla ei ole tässä kovin monta PowerPoint-kuvaa käytössään, niin minä pyrin arvioimaan tätä tasapainoa. Se on siitä, onko Lissabonin sopimus saanut mukanaan sen, että EU on enemmän hallitusten välisempi vai valtioiden rajat ylittävämpi? Nythän meillä ei enää ole Euroopan yhteisöä ja haluankin käyttää mieluiten ähm, ylikansallista. Aikaisemmin komissio oli yhteisen ydin ja se takasi järjestelmän rajat ylittävyyden ja ylikansallisuuden. Ja neuvosto taas halusi pikemminkin hallitusten välistä yhteistyötä ja sen kehittämistä. Vuosien mittaan parlamentti on kasvanut ja siitä on tullut yksi tekijä, joka vie tähän ylikansalliseen suuntaan ja myöskin tuomioistuin tuomioistuimen pitäisi olla riippumaton ja toimia tuomarina, mutta tuomioistuimella on oma visionsa Euroopan unionista. Ja on aivan selvää, että sen näkemys on tällainen ylikansallinen sen takia laitoin tänne vasempaan sarakkeeseen, eli tähän ylikansallisen sarakkeeseen komission parlamentin ja tuomioistuimeen ja sitten hallitusten väliselle puolelle olen laittanut jostain Euroopan neuvoston ja EUn sopimuksen artikla 10 on tässä keskeinen Ja kun nyt analysoidaan sitten kutakin toimielintä, olen samaa mieltä siitä, että Euroopan neuvoston asema on vahvistunut Lissabonin sopimuksen ansiosta. Siitä on nyt tullut EU-ssa täysimittainen poliittinen päätöksentekijä, se määrittelee suunnan prioriteetit, strategiset intressit ulkoisessa toiminnassa ja niin poispäin. Ja sitten eteenpäin. Sitten on tämä institutionaalinen yllätys, eli Euroopan neuvoston puheenjohtaja, miksi hän on yllätys? No se johtuu siitä, että kun me tutkimme perussopimusta ja Lissabonin sopimusta sen jälkeen, niin mutta siltä, että tämä puheenjohtaja on oikeastaan vain tällainen eh, ikään kuin eh, Euroopan neuvoston eh, sihteeri tavallaan. Kuitenkin Ravan Rampäy toimii erittäin aktiivisella tavalla, on enemmän kokouksia kuukausitasollakin. Ja lisäksi on paljon kansainvälisiä kokouksia, joihin Ravan Rampäy, Rampäy osallistuu ja varmastikin kun Belgian puheenjohtajuuskausi alkaa, niin tämä rooli vain korostuu. Uh, even um, in a freer, uh, more free way with the Belgian presidency. Hän varmasti tekee vielä Belgian puheenjohtajuuden kanssa enemmän yhteistyötä. No, neuvoston rooli sitten on hälvenemässä. Se on siis heikentynyt uh, sen takia, että Euroopan neuvoston rooli on korostunut ja se ikään kuin täytäntöönpanee sitten sitä, mitä Euroopan neuvosto päättää prioriteeteista. Ja sen on jaettava lainsäädäntövaltuudet parlamentin kanssa, joka saa lisää ja myöskin uudet säännöt täytäntöönpanosta ja komiteamenettelystä heikentävät neuvostoa ja asettavat neuvoston samalle tasolle parlamentin kanssa. Sitten tämä yksi, yksittäiset kokoonpanot neuvostossa, niitä vedetään eri tavoin ja tämä voi aiheuttaa näkyvyyden kannalta ongelmia neuvostolle toimielimänä. Ja myöskin yleisten asian neuvoston rooli jää nyt vähän epäselväksi, koska ei ole selvää, että kuka vahti sitten eri neuvoston kokoonpanojen johdonmukaisuutta. Yleisesti, joten se pitäisi olla yleisten asianneuvosto, mutta mielestäni käytännössä se on paremmin, varmaankin Koreper ja yleisten asiainneuvoston rooli myöskin ikään kuin vähän sumene. Ja olemme siis parlamentin roolin korostumista samaa mieltä. Silloin enemmän lainsäädäntövaltaa ja se on samalla tasolla äh, neuvoston kanssa. Silloin enemmän budjettivaltuuksia ja se voi valvoa paremmin muita toimielimiä ja myöskin silloin enemmän äh, poliittista valtaa. Ja todellakin olemme todenneet, että sillä on lisää lainsäädäntövaltaa, eikä kyseessä ole pelkästään Yhteispäätösmenettely, jota on nyt lisätty 90 prosentin lainsäädäntöalueista, vaan haluaisin myöskin korostaa tätä aloiteoikeutta, joka parlamentilla on perustamissopimusten tarkistamisen suhteen myöskin. Sillä on nyt mahdollisuuksia pyytää komissiolta lainsäädäntöehdotuksia. Ja myöskin mainitsin tuon delegaation ja sitten äh, myöskin tämän äh, Euroopan parlamentin äh, suostumuksen antaminen on tärkeää. Se on lisääntynyt. Ja yksi sekä on mielestäni kiintoisa Neuvosto pyysi aiemmin parlamentilta tätä suostumusta ja sitä pidettiin ikään kuin ex post valvintona. Se oli ikään kuin uhka kuva, mutta sitä ei kuitenkaan koskaan käytetty. Eli mm, ajateltiin, että parlamentti, olisiko se voinut esimerkiksi torjua jonkin uuden jäsenvaltion vähän liittymisen. Nyt näyttää siltä, että parlamentti käyttää tätä suostumusoikeuttaan sitä on laajennettu uusiin aloihin. Myöskin näin ex ante ennalta, koska parlamentti haluaa vaikuttaa toimielimiin, niin se uhkaa tämän, äh, tämän äh, mahdollisuuden käytöllä. Ja tämä saattaa vaikuttaa muihin toimielimiin, jos sitä näin ennakoivasti ryhdytään käyttämään. Niin, ja sitten mainittiinkin jo budjettivaltuuksien lisääntyminen Euroopan parlamentissa. Sillä on varmasti merkitystä monessa ulkosuhdehallinnossa. Parlamentti myöskin varmaan käyttää budjettivaltuuksiaan vaikuttaakseen ulkosuhteissa eri sektoreihin, niin kuin esimerkiksi yhteisen turvallisuuspolitiikan, jossa sillä ei lainsäätäjänä ole valtuuksia. Sitten tämä valvontavaltuus, sitä, sekin on lisääntynyt ja se on yhä tärkeämpi. Ja se myöskin näkyy näissä suhteissa komission ja parlamenttiin. Aikaisemmin parlamentti oli ikään kuin komission suojeluksessa. Muistamme esimerkiksi sen, että parlamentti on saanut komissiolta apua sellaisissa kanteissakin, jotka koskivat oikeusperustaa kiistoja, mutta aikaisempina vuosina on Baroson ensimmäisellä toimikaudella ja toisellakin toimikaudella, että parlamentti on yhä äh, myöskin päättäväisempi komission suhteen, komission kokoonpanojen suhteen. Ja myöskin meillä on nämä kuuluisat äh, äh, PNR Swift ja ACTA-sopimukset, joissa ähm, parlamentti to- toimi varsin aktiivisesti ja päättäväisesti äh, muiden toimielinten suuntaan. On myöskin kiitoissa, millaista erityistä kumppanuutta on syntynyt uuden kehyssopimuksen myötä, jonka herra Corbett neuvotteli. Minusta tällainen sopimus on kiintoisa, koska siinä on luotu uudet suhteet komission välille, jonka täytyy raportoida, kertoa ja sisällyttää Euroopan parlamentin omaan työhönsä, niin se voidaan myöskin Eh, nyt sitten voidaan itse asiassa yksittäisiä komission jäseniäkin pakottaa eroamaan. Ja tässä sopimuksessa myöskin on sovittu koordinoinnista ja tiedottamisesta ja se on ikään kuin jonkinlainen komission sopimus siitä, että se tottelee parlamenttia, kun se neuvottelee kansainvälisiä sopimuksia. Ja kyllä, tosiaan todennäköisesti komissio on heikentynyt sillä tavoin, että miten sitä tarkastellaan perinteisesti, mutta komission roolikin on muuttumassa. Ei ole kyse enää siitä, että laskeskeltäisiin yksittäisiä valtuuksia, vaan komissiokin muuttaa oman rooliaan. Komissio on nyt komissiolla on nyt enemmän tällainen hallitusten välinen lähestymistapa, joka tietysti myöskin johtuu siitä, minkälainen kokoonpano komissiossa on, kun on 27 komissaaria. Eikä ole mitenkään mahdotonta, etteivätkö komissaarit joskus myöskin edustaisi kansallisia intressejä. Komissio, komission kokoonpanoa pitäisi vähentää, siis komission lukumäärä pitäisi vähentää 2013 on jo sovittu siitä, että ei ryhdytä vähentämään lukumääriä. Tämä voidaan tehdä yksimielisesti. Ja nyt sitten komissio on lähettänyt yhä vähemmän lainsäädäntöehdotuksia erityisesti oikeuden ja sisäasioiden alalla – ja sitten eh, ei todellakaan mitenkään estetä sitä, että jäsenvaltioskin voisi esittää lainsäädäntöehdotuksia, jos yksi neljäsosa on aloitteen takana, joten komission eh, esiteoikeuskin vähenee. Ja ehkä tärkeintä on se, että poliittisesti komission rooli heikkenee, koska tämä rooli uudessa järjestelmässä on siirtynyt Eurooppa-neuvostolle. Eli jos katsomme tosiaan tätä komissiota verrattuna vaikka Delorin komissioon, niin silloin komission toi voimakkaita poliittisia viestejä, teki ehdotuksia, jotka noudattivat tiettyä strategiaa. No nyt strategian laati Eurooppa-neuvosto ja, ja siihen vaikuttaa yhä enemmän Euroopan parlamentti ja komissio sitten ratifioi ja täytäntöön panee näitä strategioita, jotka laaditaan muualla. Eli en tiedä, onko komissio nyt heikempi, heikompi, mutta ainakin se on erilainen, sen rooli muuttuu. Ja fyysisesti voitaisiin ajatella, että tämä on tietysti järjestelmän kehittymistä ja oman esitykseni loppupuolella tulen sitten kuvaamaan sitä, miten tämä evoluutio saadaan tasapainoon niin, että ettei luovuta tästä ylikansallisesta menetelmästä kuitenkaan. Voimme edetä nyt nopeasti korkeasta edustajasta. Sanoin, että ulkosuhde hallinto on ikään kuin kolmas hattu tälle korkealle edustajalle se on tietysti varsin äh, raskas tehtävä ja nyt äh, eletään viimeisiä päiviä, kunnes saamme tietää, että kuka eri esittää sitten Euroopan unionin ääntä näissä Merkurikysymyksissä YKssa. Ei ole ollut kovinkaan helppoa sopia siitä, että kuka edustaa EUta ja komissiota. Mielestäni komissio teki ihan oikean päätöksen siitä, että se on pitänyt kiinni voimakkaista kannoista ja torjunut neuvoston kannan. Ja tulemme näkemään sitten, että se mikä Merkurin tapauksessa on kyseessä, niin siinä on kyseessä tasapaino komission ja neuvoston välillä, kun kyseessä on sekasopimus. Ja sitten uusi, uuden tai ainakin erilaisen komission roolin seuraus on tällainen virastoituminen. Meillä on nyt yli 40 virastoa. Niillä on erilaisia rooleja, jotka oikeastaan kuuluvat komissiolle. Monet, monia virastoja valvotaan, mutta yleensä ex post jälkikäteen siis perusoikeuskirjan pohjalta ja mm, myöskin tuomistuin niitä valvoja. Mielestäni erikoista oli, että pyydettiin, että parlamentti valvoisi näiden lainsäädäntövirastojen toimitusjohtajia. Niiden piti olla siis riippumattomia, että kuitenkaan liian riippumattomia. Sitten tuomioistuin, senkin valta lisääntyy, koska sillä tulee olemaan tuomiovaltaa silloin, kun Eurooppa-neuvosto tekee päätöksiä toimielimistä ja virastoista e, e, tällaisten erityisesti e, näiden ennakkoratkaisujen myötä. Eli jos ajatellaan tällaisia ennakkoratkaisuja vaikka virastoista, niin näistä voi olla kovasti hyötyä. Tuomioistuin toimii perustuslaisessa roolissa ja se myöskin on seurausta tästä perusoikeuskirjasta. Sen on perusteltava kantansa myös tietenkin myöskin sen takia, että on mukana ihmisoikeusyleisopimuksessa, mutta perusoikeuskirjakin käytetään yhä enemmän. Ja tietenkin tuomioistuin tulee olemaan sitten viimeinen tuomari mm, tässä järjestelmässä ja sen mm, rooli tuskin muuttuu. No sitten, mikä on uusi tasapaino? Uusi tasapaino, niin onko se enemmän hallitusten välistä vai tällaista ylikansallista? Jos katsotaan näitä, näitä eri toimielimiä niiden toimivaltuuksia, niin voitaisiin sanoa, että yhteisön ylikansallisella puolella on menetetty se, että komissio on hennyttänyt valtaansa parlamentille ja sitten se, mitä neuvosto on menettänyt, niin sen on taas saanut Eurooppa-neuvosto. Eli tässä on ikään kuin peli kyseessä hallitusten välisen ja ylikansallisen toiminnan välillä – Mielestäni tämä ei kuitenkaan ole totta silloin, kun järjestelmä on siirtymässä hallitusten väliselle puolelle. Tässä voi tietenkin olla jotain riskejä, koska hallitusten välisessä järjestelmässä Eh, kompromissit ovat ehkä yleisten, menevät ehkä yleisten etujen edelle ja nyt haetaan toi, vahvoja toimielimiä, jotka voisivat edistää juuri yleistä etua. Komission muuttunut rooli voisi olla näin provoka- provokatiivisesti nähtynä tällainen supersihteeri ähm, neuvostolle tai tällainen äh, tutkiva osasto. Ja sitten niin, äh, monenlaisia ajatuksia on ajat esitetty, joita josta on ihan samaa mieltä siitä, että voitaisiin yhdistää komission ja Euroopan neuvoston puheenjohtajuus, mutta mielestäni tämä eh, muutamien äh, think tankien esittämä ajatus ei ole kovinkaan hyvä. Sitten esitin myöskin sitä, että tällaista suoraa vaalia komission puheenjohtajaksi. Tästä esimerkiksi Saksan peruslakitoimisto on antanut näkemyksensä ja kuitenkaan en usko, että tämä poliittisesti saa kannatusta hallitusten välillä, koska pitäisi myöskin perustamissopimusta silloin muuttaa. Mutta seuraavan kerran, kun komission puheenjohtaja valitaan, niin voisi olla hyvä, jos kaikki poliittiset parlamentin ryhmät esittäisivät omaa ehdokastaan. Näin komissio saisi lisää poliittista näkyvyyttä ja myöskin suosiota. No miten tätä järjestelmää voitaisiin tasapainottaa? Mielestäni parlamentilla on keskeinen rooli tulevan yhdentymisen kannalta. Eri skenaariot ovat, että ei välttämättä tarvita koordinaatiota parlamentin äh, ja puheenjo- äh, komission puheenjohtajan välillä, vaan tarvitaan vuoropuhelua, siis voimakasta vuoropuhelua komission ja parlamentin välillä – ja myöskin vahvaa neuvostoa ja päättäväistä parlamenttia. Ja tämä ei koske pelkästään lainsäädännöllisiä hankkeita, vaan myöskin tällaista poliittista painoarvoa painopisteiden asettamista. Sitten olen puhunut tällaisesta demokratiavajeesta. Se oli pieni ongelma, koska nyt 90 prosenttia lainsäädäntöhankkeesta on siirtynyt parlamentille, mutta poliittisesti tämä on erillinen ongelma, koska ei ole, ei ole mitä varsinaista ylikansallista puoluetta, vaan jatkossa on tällainen poliittinen haaste parlamentille. Ja tätä varten parlamentti ei tarvitse enemmän valtuuksia tai valtaa, vaan se tarvitsee jonkinlaisen vision Euroopasta. Eli tällaista tarvitsee sen kansan nimissä tällaisen vision perusoikeuksista, sitten myöskin poliittisia oikeuksia, keinoja, poliittista vaikutusvaltaa. Ja parlamentti voisi myöskin esittää sitä Euroopan kansojen puolesta. Ja sitten tarvittaisiin tällaisia kansainvälisiä poliittisia puolueita ja kampanjoita, puoluekampanjoja. Näin ehkä voitaisiin tasapainottaa sitä, että tämä järjestelmä on syntyvässä hallitusten väliseen suuntaan. Merci beaucoup, madame. Kiitokset, Lucia Serena Rossi. Näin tällainen akateeminen näkökulma hieman laajensi tätä näkökulmaa, tuota alun poliittista näkökulmaa. En tiedä, kuinka paljon aikaa minulla nyt on vielä käytössä keskustelua varten. Viisi minuuttiako? Ei, ai voi, anteeksi. Anteeksi, anteeksi. Niin jos tulkit minua kuulevat, minä jo puhun ranskaa. Puhuja nyt Ferdinando Riccardi. Olen lehtimies ja puhun ihan henkilökohtaisesta näkökulmasta. Ja minun näkemykseni poikkeaa suuresti edellä puhuneiden näkökulmasta, sillä minä käytän, hyväkseni käytän tätä instituutioiden rakenneuudistusta. Eli katson tätä todellakin käyttäjän näkökulmasta. Ja tärkeää on tietysti korostaa sitä, kuinka tärkeitä nämä innovaatiot ovat, jotka on otettu käyttöön. Mutta päivittäisessä työssämme tiedotusvälineiden edustajan näkökulmasta tarkastelen tietysti tätä elementtiä. No kaksi ratkaisevaa elementtiä tässä kuitenkin on sellaisia, jotka pitää ottaa esille ja ne ovat ratkaisevia meidän työllemme. Euroopan parlamentin nyt ollessa yhteispäättäjä yhdessä päätöksenteossa mukana – Jos nyt ajatellaan maatalouspolitiikkaa ja kauppapolitiikkaa, niin jo nyt näemme, millai, miten, miten nämä uudet toimivaltuudet muuttavat Euroopan toimintaa. Meillä on hyviä esimerkkejä siitä. Toiseksi sitten on Euroopan neuvoston toiminnan muuttuminen, Euroopan neuvoston toiminnan muuttuminen. Kaikki kaikki nämä muutokset ovat kyllä myönteisiä. Tietysti jotakin kriittisiä huomioitakin voi esittää. No esimerkiksi neuvoston puheenjohtajan valintaa kritisoitiin, sanottiin, että hän kyseinen henkilö ei ollut riittävän tunnettu, hän tai tunnettu globaaleilla globaaleilla foorumeilla. Hänestä sanottiin, että hän oli tuntematon, täysin tuntematon henkilö. Mutta kuitenkin tämä henkilö on nyt siirtynyt maailman globaaleille foorumeille omaa taustansa vasten tietysti. Herman van Rompuy ennen tehtävinsä astumista esitti hyvin vaatimattoman lausunnon, mutta tuo oli hyvin merkitsevä lausunto mielestäni – Hän sanoi, että henkilökohtaisilla näkemyksillä ei ole mitään merkitystä. Kaikki se, kaikki se jota esitän julkisuudessa, niin se on huippukokouksen näkemys kokonaisuutena. Tämä oli hyvin vaatimaton näkemys. Mutta hän selkeästi antaa painoarvoa kaikelle sille, mitä hän sanoo. Eli ymmärrämme, että kaikella mitä hän sanoo on painoarvoa. Hänellä on ollut mahdollisuus jo esittää hyvinkin merkittäviä lausuntoja, lähestulkoon vallankumouksellisia. Hän sanoi, että eurooppalaista taloushallintoa on jo olemassa. Kyse on Eurooppa-neuvostosta. Hän, suht, hän käyttää hyvin varovaisesti, hyvin puhtaasti käsineitä. Hän puhuu eurooppalaista hallintotavasta. Sanoo hän sitten gouvernance tai gouvernement niin hän puhuu samasta asiasta. Kyse on Eurooppa-neuvostosta hänelle. Ja hän on käytännössä kutsunut kuukausittain huippukokouksen kolle. Hän aina perustelee kutsunsa, kertoo mistä, mihin aiheeseen on tarkoitus pureutua, kyseisessä tilaisuudessa. Totta on se, että kun huippukokousedustajat tulevat paikalle, he puhuvat kaikista ajankohtaisista aiheista. Ja kolmas vallankumous. Vallankumous, joka on peräisin tästä hänen sitoumuksestaan – se, että hallitusten ja valtioiden päämiehet osallistuvat jatkuvasti eurooppalaisten asioiden käsittelyyn. Tämä saattaa kuulostaa banaliteetilta, mutta käytännössä näin ei ollut aikaisemmin. Oli paljon sellaisia hallitusten ja valtioiden päämiehiä, jotka vain hyvin pinnallisesti ja epämääräisesti tunsivat eurooppalaisia asioita – keskeinen elementti keskeinen elementti oli tapaaminen Yhdysvaltain johdon kanssa. Komission puheenjohtaja valjasti, että Yhdysvaltain presidentin avustajat kysyivät kokouksen aluksi, että kukas tuo on? Eli siis tämä todellakin oli realiteetti. Hän no, oli ollut virassa pari päivää. Ja näin näette sen kuinka arkaluontoisia kysymyksiä, ne ovat henkilökohtaisia kysymyksiäkin, mutta globaalisti uskoisin, että tämä on hyödyksi meille kaikille. Eli omassa työssäni olen tutkinut tällaisia elementtejä kuin Euroopan parlamentin uusi rooli. Niin paljon Euroopan parlamentista ei ole vielä koskaan puhuttu lehdistössä kuin nyt. Lehdistön edustajat ovat tämän ymmärtäneet ymmärtäneet, että yhteispäätösmenettely on todella ratkaiseva elementti. Ja tämä muutos on todella elävä prosessi Euroopan unionissa. Kaikki ajatukset eivät vielä ole täysin selvillä. Täytyy katsoa, kuinka asiat toimivat. saa katsoa, kuinka käy sitten korkean edustajan, komission varapuheenjohtajan ja ulkosuhdeneuvoston puheenjohtajan. Kuinka tuo toimii, se kaikki jää nähtäväksemme. Näit, olette varmaan ymmärtäneet, että ainakaan meille lehtimiehille tuo hänen roolinsa ei ole vielä täysin selvinnyt. tätä Tämä henkilöhän kulki ensin Euroopan ulkoministerin nimellä, mutta se on virhe. Tällaista ei vielä ole. Eurooppalaista ulkosuhdepolitiikkaa ei vielä ole. Neuvoston puheenjohtajakin on tästä lausunut. Tämän uuden ulkosuhdeyksikön tarkoituksena tehtävänä on olla mukana rakentamassa, rakentamassa eurooppalaista ulkosuhdepolitiikkaa. Mutta on selvää, että jossain vaiheessa sitten pystymme puhumaan eurooppalaista ulkoministeristä samaan aikaan sitten, kun myöskin äänestetään yksinkertaisella enemmistöllä päätöksistä – Tässä tuli nyt joitakin ajatuksia, jotain uutta ja vanhaa. Muistan erään vanhan esimerkin. Silloin kun Irakin sota käynnistyi, syttyi, niin silloin valmistelukunta parhaillaan oli keskustelemassa yhteisestä ulkosuhdepolitiikasta, sotilaallisesta yhteistyöstä ja niin poispäin. Ja silloin syntyi jako jäsenvaltioiden välille, niiden välille, jotka osallistuivat tuohon sotaan ja niiden välille, jotka kieltäytyivät tuosta hankkeesta. No, valmistelukunnassa sitten pohdittiin ja mietittiin sitä, että mitä ihmettä me nyt valmistelemme. Me emme ole vielä valmistelleet sääntöjä yhteistä ulko- ulkopolitiikkaa ja puolustuspolitiikkaa varten. Ja tämä kaikki näyttää yhdeltä ainoalta katastrofilta. Siinä vaiheessa Jacques Delors ja Giscard d'Estaing, äh, hän johti valmistelukuntaa, niin he sanoivat kumpikin tahollaan, tahollaan sisällöltään täysin saman asian. Eli jos olisi olemassa jo yhteinen ulkopolitiikka ja enemmistö, yksinkertainen enemmistöpäätös, niin niin Eurooppa olisi, silloin esimerkiksi Britannia yhdessä joidenkin itäisen Euroopan maiden kanssa olisi lähtenyt mukaan tuohon hankkeeseen ja sitten toiset, toiset Saksa, Ranska muun muassa olisivat kieltäytyneet mukaan lähdöstä. Joten kyllä tuolla äänestyksellä olisi ollut merkitystä, jos olisi äänestetty, jos sanotaan että äänestyksellä tästä päätetään, niin silloin olisi hajoitettu, jaettu eurooppalainen ulkosuhdepolitiikka kahtia. No, lupasin kaksi esimerkkiä. Toinen on ajankohtaisempi. Kyse on Kosovosta. Tiedätte varmaankin. että unioni E, yhteisö ei ole tunnustanut Kosovoa. Osa jäsenvaltioista on sen tunnustanut ja osa on kieltäytynyt tunnustamasta. Ja jos olisi vaadittu, vaadittu enemmistö päätöstä, niin tämä olisi aiheuttanut suuria ongelmia Euroopassa – olemassa syyt sille, miksi Espanja esimerkiksi ei tunnusta Kosovoa. Ja sillä on tiettyä merkitystä ja ainoastaan Kosovolle itselleen. Kyllähän tuo ongelma voitaisiin ratkaista, mutta koska se juridisesti tarkoittaisi sitä, että hyväksyttäisiin se perusajatus, että jokin maa voisi, voisi hajota ja tuo irtautunut osa voi sitten ilmoittaa itsenäisyydestään ilman muun eh, tuon emämaan tunnustusta hyväksyntää. Ja tämä tietysti Espanjan kyseessä ollen kyse on tietysti Kataloniasta ja muista autonomista erillisalueista. Ja Tärkeää onkin sanoa tunnustaa se, että yhteistä ulkosuhdepolitiikkaa ei ole, ei sen enempää myöskään eurooppalaista ulkoministeriä ole olemassa. Ja sitten lopuksi vielä, niin tämä nyt on ihan todella viimeinen seikka, jonka halusin ottaa esille. Kyse on vahvistetusta yhteistyöstä. On paljon sellaisia ihmisiä, jotka eivät usko siihen, että Eurooppa voi edetä 27 jäsenvaltion voimin yhdessä. Tästä on puhuttu paljon, mutta on sanottu, että on tiettyjä asioita, joissa ei päästä eteenpäin 27 kesken. Niinpä tämä vahvistetun yhteistyöväline on ratkaisevan tärkeä. Ja vaikka en yliopistoprofessori olekaan, niin sanon ihan realiteettien näkökulmasta. että esimerkiksi energia-asioista vastaava korkeatahoisuus, jossa sanoi, että eteneminen on mahdotonta, jos emme käytä tätä vahvistetun yhteistyön tietä. Eli siis on maita, jotka haluavat osallistua, ne saavat osallistua ja ne, jotka eivät halua olla mukana, tulevat mukaan sitten myöhemmin. No tämä on tietysti hyvin arkka, herkkä kysymys, koska sitten sanotaan, että on maita, jotka ovat sitten marginaalissa. Ja sitten käy niin, että tämä Eurooppa sitten jakautuu A- ja B-sarjoihin, niin kuin jalkapallossa sanotaan – Ei kyse suinkaan ole siitä, että haluttaisiin lähteä pirstomaan Eurooppaa, vaan kyse on eriyttävästä lähestymistavasta. On olemassa maita, jotka eivät pysty osallistumaan kaikkeen, kaikkiin uusiin aloitteisiin, mutta jokunen aloite kuitenkin on tarpeen, eikä kaikkea voi aina blokata, estää. Ja on nyt jo sellaisia asioita, joissa ollaan edetty näin vaiheittain. Jos olisi, olisi odotettu kaikkien mukanaoloa, niin olisimme paljon kauempana yhtenäisestä Euroopasta. Schengenin alue, esimerkiksi tehän tiedätte mistä on kyse, niin siis tuo jos alue, jolla passivalvontatarkastuksia ei toteuteta, Niin, no kyllähän minä voisin jatkaa tästä vaikka kuinka pitkään, mutta eiköhän se riitä. Kiitokset. Kiitokset. Ja pyydän vielä kerran anteeksi, että unohdin teidät. Viisi, viisi minuuttia keskustelulle. Ja, no niin, nyt teillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä näistä aiheista. Niin, olkaapa hyvä. Eli kiitokset puheenjohtaja. Puhun lyhyesti. Meillä ei todellakaan paljon aikaa ole. Oli hyvin mielenkiintoista kuulla paneelin edustajien puheenvuoroja. Niin tämä hallitusten välisyys tuli hyvin esille tässä keskustelussa. Mutta en minä niin huolissani ole siitä, koska analyysistä puuttuu yksi elementti. Kenellä on valta kenellä henkilökunta ja kenellä raha. No jos katsomme komission budjettia, sillä on 66 prosenttia budjetista ja henkilökuntakin on budjetin, äh, komission käsissä. Eli jos nyt katsomme viimeaikaisia tapahtumia, kriisiä, niin kaikissa aloitteissa suinkin on mukana johtohahmona komission puheenjohtaja, ei suinkaan neuvoston puheenjohtaja. Ja myöskin, jos ajattelemme viime kuukausien kokemusta Espanjan puheenjohtajakaudella, niin ainakin minun maassani olemme kuulleet enemmän Espanjasta puheenjohtajavaltiona kuin että olisimme kuulleet uutisia, uutisia neuvoston puheenjohtajasta. Niin minä olen juristitaustallani. Niin- mutta kyllä meidän täytyy pitää mielessä se kysymys, että kenellä valta on. Mielestäni valta on sillä, jolla myöskin henkilökunta on. Niin pyydän nyt anteeksi tätä kommenttia. Joten siis halusin vain sanoa, että en minä niin huolissani ole tästä. Niin minä olen ollut kymmenen vuoden ajan Euroopan parlamentin jäseni, joten minä kyllä tunnen tämän talon oikein hyvin. On hienoa, että saan palata tänne vielä. Mutta kyllä minun mielestäni todellinen vallanjako poikkeaa kuitenkin siitä, mitä Lissabonin sopimuksessa sanotaan. Onko vielä muita kysymyksiä? Jos ei, No olkaapa hyvä sieltä. Niin, olisin kysynyt Jörg Monarilta. Euroopan neuvoston, Euroopan roolista. Miten, se suhtaa, miten yhteisön tuomioistuin suhtautuu siihen? Yleensä tämä rajoittuu menettelytapapäätöksiin. päätöksiin mutta avoimuushan tarkoittaisi sitä, että kaikki neuvoston päätökset toimitettaisiin yhteisön tuomioistuimen tutkittavaksi suhteellisuusperiaatteeseen ja perusoikeuksiin liittyvät päätökset joka tapauksessa pitäisi toimittaa sen tutkittavaksi. Niin kyllä minä olisin täysin valmis olemaan samaa mieltä kanssanne. Kyllä neuvostolla on aivan selvästi uusi status. Se on nyt täysi mittainen, täysi kasvuinen toimielin, mutta en suinkaan sulle pois sitä mahdollisuutta, etteikö esimerkiksi perusperiaatteisiin liittyviä kysymyksiä haastettaisi. Jos katsotaan esimerkiksi eh, vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen kehittymistä, jos sitä edistettäessä sitten rikottaisiin subsidiariteettiperiaatetta vastaan, niin en minä sulkisi pois sitä mahdollisuutta, etteikö asia voisi päätyä myöskin tuomioistuimeen. Niin minä halusin vastata tähän. Mutta ennemminkin journalistin näkökulmasta kuin juristin näkökulmasta. Jos tätä katsoo sisällöllisesti, ohittaa nyt nuo juridiset ongelmat ja katsoo tätä, katsoo tätä lehtimiehen näkökulmasta, niin tämä on aika olennaista. Emme saa unohtaa sitä. Että Oliko se nyt 25. maaliskuuta päätöslauselma tässä ensimmäistä kertaa puututtiin talouskriisiin ja niin poispäin. Silloin testattiin neuvostoa, Eurooppa-neuvostoa. ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja on kutsunut koolle hallitusten ja valtioiden päämiehet euroalueelta koolle. Ja kyllä tästä varmaan juridista keskustelua on käyty. Hän on kutsunut koolle euroalueen edustajat. Tämä oli hyvin tärkeä päätös joissa tota, on hankaluuksia ja lukujen perusteella niin poispäin. Nämä päätökset tehtiin Euroopan neuvostossa Kyse on hyvin tärkeistä kysymyksistä, jotka loppujen lopuksi ovat käytännössä aika toissijaisessa asemassa. Jos ajatellaan sitä, sitä päätöstä, päätöstä, jolla kutsuttiin koolle tämä euromaiden huippukokous, sillä nimellä me lehtimiehet sitä kutsumme. Eli kyllä tämänkin juridista olevassa oikeutusta pitää pohtia. Sitten eh, Lucia Serena Rossin, niin on totta, että tuomioist, yhteisön tuomioistuimella on toimivalta Eurooppa, suhteessa Euroopan neuvoston asiakirjoihin siellä luodessa jotain uutta. Mutta, mutta kun nyt lähdetään siitä, että Euroopan neuvostossa äänestetään enemmistöllä, yhteisön tuomioistuin voi myöskin pyytää päätöstä mitätöintiä. Esimerkiksi peruskirjapuolella tämä on hyvin keskeistä, avoimuus, perusoikeudet ja niin poispäin. Perusoikeuksia rikotessa, niin silloin yhteisön tuomioistuimella on toimivalta. Kiitokset. Jos ei muita vastauksia ole, haluatteko te vielä vastata lyhyesti, olkaa hyvä. Niin palaisin tuohon ensimmäisenne. Esian kysymykseen siitä, että missä rahat ja valta ja henkilökunta on. Tuo on mielestäni aika pätevä kommentti. No Euroopan unionissahan yksi seikka on se, että kaikki riippuu siitä, mistä näkökulmasta asia tarkastelee. Suurin osa teistä akateemisen maailman edustajista tunnette varmaan Donald Pukalain kommentin. Hän sanoi, että jos yrittää kuvailla Euroopan unionia, niin se on sama kuin kun sokea mies yrittäisi kuvailla elefanttia. No yhdellä on edessään kärsä, ja sanoo, että se on niin kuin käärme ja yksi, yksi kokeilee sitten jalkaisen, että tämä on suuri puu ja niin poispäin. Ja yksikään näistä ei ole pystynyt tuota kokonaisuutta hahmottamaan ja näkemään. Eli eh, näin käy Euroopan unionikin kanssa. Jos katsoo vain yhdestä näkökulmasta, niin kuva on täysin erilainen kuin tuosta näkökulmasta katsottuna. Jos me kilpailukykypolitiikkaa esimerkiksi, niin silloin toimivalta on hyvin vahva. Jos sitten keskitytään ympäristölainsäädäntöön, niin, niin silloin todettaisiin, että kyse on kaksi kamarista lähestymistavasta. Jos sitten puhutaan ulkopolitiikasta, niin silloin puhutaan neuvostosta jota nyt sitten tietysti johtaa korkea edustaja, mutta silti kyse on hyvin hallitusten välisestä prosessista. Eli äh, kaikki asiat muuttuvat aina poliittiselta sektorilta toiselle siirryttäessä. Ja neuvostossa tulevat yhteen kansallisella toimialueella olevat kysymykset ja sitten yhteistyö Eli kaikesta syntyy erilainen kuva riippuen siitä, mistä päin asia tarkastelee. Ja yksi elementti, jota emme ole tutkineet, on se, että miten laajentuminen ja uusi laajentuminen vaikuttaa tähän kaikkeen. Eli miten tasapaino muuttuu supranationaalisten instituutioiden välillä, joista professori Rossi puhui, ja sitten hallitusten välisen, välisyyden välillä. Laajentuminen vaikuttaa tähän. Euroopan neuvoston neuvosto 27 edustajaa pöydän ympärillä vaativat huomattavasti, tarvitsevat huomattavasti enemmän aikaa yhden asian käsittelyyn kuin 20 vuotta sitten. Eli se tarkoittaa sitä, että joka ikinen Euroopan neuvoston kokous mahdollistaa vain sitä, siellä voidaan käsitellä yhtä kahta aihetta. Aikaisemmin pystyttiin käymään läpi viisikin aihetta samassa kokouksessa – Eli yhtäältä meillä on pysyvä puheenjohtaja, joka pystyy paremmin valmistelemaan nuo kokoukset, järjestämään useamman kokouksen. Niin äh, tässä on se riski, että tässä syntyy tällainen stand still-tilanne. Parlamentti pystyy paljon paremmin reagoimaan laajentumisen aiheuttamiin muutoksiin. Parlamentin edustajat ovat täällä pysyvästi, jatkuvasti. He pystyvät keskustelemaan asioista perusteellisesti, käyttämään enemmän aikaa keskusteluihinsa. Joten eh, kyllä sekin pitää pitää mielessä silloin, kun näitä tasapainoja tarkastelee. Kiitokset. Ikävä kyllä. Meillä ei ollut nyt riittävästi aikaa käydä perusteellisempaa keskustelua asioista, mutta sen sijaan saimme kuulla todella perusteellisia esityksiä arvokkaalta puhujiltamme. Haluaisin kiittää lämpimästi paneeliin osallistuneita tästä tilaisuudesta ja kiitokset teille osallistumisesta.